Uh, well, good morning everybody. Um, uh, Huomenta. Tervetuloa tähän kokoukseen. Meillä on huomennakin kokous ja meillä on paljon asioita esityslistalla. Eli tervetuloa kaikille ja myöskin kaikille, jotka ovat jo kirjautuneet Euroopan parlamentin nettisivuille tänä aamuna. Ja erityisesti toivotan tervetulleeksi Ulle Sundin, joka on Tanskan elinkeino- ja kasvuministeri, puheenjohtajavaltion edustaja. Ja esittelen hänet hiukan myöhemmin sitten muodollisesti. Sitten ensin pari asiaa esityslistan luonnoksella ilmoittaisin, että meidän piti tehdä pani, pari pientä muutosta järjestykseen esittelijöiden saatavuuden vuoksi – Eli varmistakaa, että asiat ovat sitten oikeassa järjestyksessä esityslistallanne. Iltapäivällä on ensimmäinen muutos. Traskovski tulee puoli neljältä keskustelemaan lausunnosta. Ja me olemme muuttaneet tämän järjestyksen ja komin lausunto tietosuojasta – Hetkinen, täytyy katsoa. Se on nyt sitten torstai päivänä kello neljä. Eli siinä muutos tiedoksenne. Sitten on myöskin muutettu Weisgerberin lausunto moottoriajoneuvojen melutasosta, mutta tämä koskee ainoastaan äänestyksiä. Eli huomiset äänestykset alkavat puoli kymmeneltä Silloin on tärkeitä äänestyksiä, eli varmistakaa, että olette paikalla. Ja koordinaattorit kokoontuvat sitten 21. kesäkuuta kello 5. Eli se teille tiedoksi ja panemme merkille asioita, joita on tapahtunut ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Sitten meillä on kesäkuun uutislehtinen, Annan tässä ministerille ihan oman lehtisen, ja jos käytte nettisivuilla, Euroopan parlamentin nettisivuilla, valiokunnan sivuilla, niin voitte sitten ladata sieltä tämän uutislehtisen. Sähköisessä versiossa on linkit kaikkiin asiakirjoihin, ja jos lähettäätte meille sähköpostiosoitteenne, niin voimme lähettää tämän teille sitten ihan sähköpostiin, eli kun se ilmestyy. Eli tiedätte, missä mennään, ja voitte näin ystävystyä sisämarkkinavaliokuntaverkoston kanssa. Ja varmasti ministeri myöskin ilmo- tulee mukaan tähän, koska pidämme nyt tiivisti yhteyttä tästä lähtien. No niin, varmaan sitten esityksestä voidaan hyväksyä. Kiitoksia. Teillä on pöytäkirjat kokouksesta 30.31. toukokuuta. Ne voidaan varmaan katsoa hyväksytyksi, jos kukaan ei niitä vastusta kokouksen loppuun mennessä. No niin, tämän pitkän alustuksen jälkeen pyydän anteeksi ministeri, mutta toivotan jälleen lämpimästi tervetulleeksi Ulle Suonin, joka on Tanskan elinkeino- ja kasvuministeri. Hän on täällä nyt kertomassa siitä, mikä meidän kannaltamme on ollut erittäin menestyksekäs puheenjohtajakausi. Ja kun tapasin aikaisemmin ministerin, niin sanoin, että yksi tärkeistä asioista tällä kaudella on ollut se, että hän on johdonmukaisesti tukenut meitä. Hän on käsitellyt kaikkia asioitamme hyvin tehokkaasti ja olen tamannut hänet useaan kertaan sekä täällä Brysselissä että Kööpenhaminassa. Ja tiedän, että monet muutkin kollegat ovat siellä käyneet. Ja myöskin, koska teillä on hyvin pätevä tiimi, ja esittelijämme ovat tehneet erittäin hyvää yhteistyötä, joten olemme edenneet erittäin hyvin monissa asioissa ja se on hyvä valiokunnan ja Euroopan talouden kannalta ja tämä heijastelee millaista huomiota olette kiinnittänyt näihin asioihin. Minulla on nyt tanskalainen kravatti, jota pidän nyt koko päivän. Mielestäni tämä on ollut erittäin rakentava kausi. Niin Bernadette Varnion, varapuheenjohtaja, on myöskin täällä paikalla. Hänelläkin on tanskalainen huivi. Eli nyt voitte sitten kertoa vähän asioista, joissa katsotte, että meidän täytyy edelleen kiinnittää huomiota. Ja sitten kollegat voivat esittää teille kysymyksiä. Eli ministeri, olkaa hyvä. Ja, mange tak for, for velkomsten, og, og tak fordi man får lov at komme tilbage. Det er Kiitos paljon, että minä voin tulla teidän etene tänä päivänä kertoa teille puheenjohtajakauden tuloksista. On usein helpompi tulla puheenjohtajakauden alussa kuin se lopussa, koska alussa luvataan paljon asioita ja kuusi kuukautta, kuuden kuukauden kuluttaja pitää tehdä yhteenveto ja sitten pitää myös katsoa, että onko pidetty lupaukset ja vähän velvoitteitakin pitäisi silloin kuitata. Mitä me olemme sitten tehneet? Olemmeko toteuttaneet lupauksemme? Ei kiitos, sokeria. Ei sokeria sanoo Tanskan ministeri. Alussa sanoin, että olen erittäin iloinen voidessani korostetusti sanoa, että olemme edenneet hyvin sisämarkkina-asioissa kuluttajasuojassa. Ja tämä oli mahdollista sen takia, että me tiesimme toimivamme erittäin hyvin yhteistyössä teidän valiokuntanne kanssa, erityisesti sen puheenjohtajan edustaja Harborin kanssa. On ollut erittäin miellyttävää tehdä tiukkaa yhteistyötä kanssanne, teidän valiokuntanne kanssa ja myös koko parlamentin kanssa kuuden kuukauden ajan. Me olemme ottaneet hoitaaksemme puheenjohtajuuden ja tuolloin EU oli syöksynyt syvälle kriisiin. Ehkä tämä äh, oli se suurin haaste, joka meillä koskaan oli ollut, jota, joka me, me tiedämme, että kriisi ei suinkaan ole ohi mutta yritämme hallinnoida sen tuomia haasteita. Tanskan puheenjohtajakauden aikana oli kompromisseina se, että halusimme saada konkreettisia tuloksia, että voisimme vahvistaa EUta, sen arvoja, erityisesti yhteistyöarvoa, jonka tulee yhdistää meitä. Kasvu ja rahoituksen vahvist- konsolidointi ovat kaksi keskeistä pilaria toiminnassa. Me olemme pyrkineet toimia, toimimaan näiden kahden pilarin puitteissa kasvusta ensin. Kilpailuasianneuvoston puheenjohtajana minä olen korostanut li- liikennettä ja televiestintää. Meillä on ollut paljon työtä sisämarkkinoilla. Haluan kiittää komissiotakin tässä yhteydessä, että se on ehdottanut tämän sisämarkkinasopimuksen. Siellä on 12 uutta aloitetta, joiden avulla voidaan saada enemmän kasvua tälle sektorille. Nämä uudet aloitteet sisämarkkinoille käynnistettiin komission toimesta. Se on ollut aivan keskeistä ja haluaisimme olemme halunneet saada mahdollisimman konkreettisia tuloksia tästä irti. Me toivoimme saavamme kolmesta asiakirjasta ensimmäisen käsittelyn kautta sopimuksen. Meillä on jo ensimmäinen tulos tästä standardisoinnista ja ensimmäisen käsittelyn jälkeen ehdotus Venture Capital samoin kuin, toim, yhteis, samoin kuin myös yhteiskunnallinen yrittäjyys, sosiaalinen yrittäjyys on ollut keskeistä. Me olemme myös halunneet saada sopimuksen kolmesta eri kohdasta sisämarkkina-alueella. Ensinnäkin direktiivistä, joka liittyy riskipääomaan, anteeksi, tilintarkastustoimiin ja myös online-toimintaan ne riitakysymykset, jotka liittyvät kuluttajan suojaan online-toiminnoissa. Me olemme erittäin iloisia siitä, että komissio on voinut esittää uuden, voi esittää uuden luonnoksen tästä sisämarkkinasopimuksesta lähden tästä direktiivistä, jossa puhutaan standardisoimista Euroopassa. Me olemme päässeet poliittiseen sopuun muiden toimielinten kanssa. Se tarkoittaa sitä, että nyt pyritään, pyritään hyväksymään asetus standardisoimista. Se on hyvässä vauhdissa. Se tulee olemaan tehokkaampaan, joustavampaa. Tämä sopimus takaa sen, että meidän on helppo helpompi tarjota yrityksille kuin ammattiliitoille tarjota mahdollisuudet hyötyä näistä standardista normeista. Eli tässä on kyse tuotantoprosessista ja siihen liittyvistä normi, normaali, normittamisesta. Tämä tulee jo näkymään julkisissa hankinnoissa erittäin pian lähiaikoina. Uusi teknologia ja kaikki uusimmat, tuoreimmat säännöt tulevat olemaan paljon näkyvämpiä yrittäjien kannalta. Jos ajattelee näitä eurooppalaisia standardeja, ne ovat tuottavampia, ne luovat kasvua ja niillä on myös enemmän vientiarvoa, jos ajattelemme muita yrityksiä. Nämä eurooppalaiset normit antavat myös mahdollisen toimia horisontaalisesti EUn rajojen ulkopuolelle. Minä käytän tilaisuutta hyväkseni neuvoston nimissä kiittääkseni edustaja Harboria, Rova Komia ja kaikkia varjoesittelijöitä heidän loistavasta yhteistyöstään kuin myös heidän tahdostaan tehdä yhteistyötä. He ovat olleet erittäin yhteistyökykyisiä neuvotteluneen aikana. PK-yrityksillä on tärkeä rooli. Ne ovat kasvun moottoreita Euroopassa. Kriisi on kuitenkin tehnyt PK-yrityksille erittäin vaikeaksi saada, päästä pääomaa, saada pääomaa käyttöönsä. Tarkoituksena on luoda yrityksiä ja riskipääomarahastoja. Tämä tulee auttamaan PK-yrityksiä ja näin den myötä PK-yrityksillä on helpompi pää, helpom, helpommat mahdollisuudet saada riskipääomaa käyttöönsä. Nämä ehdotukset vaikuttavat työllisyyteen ja va- parantavat kaikista heikoimpien ryhmien asemaa eurooppalaisissa yhteiskunnassa. Me olemme puheenjohtajakauden aikana päässeet nopeasti myös sopuun Euroopan parlamentin kanssa tästä. On erittäin tärkeää, että kuluttajat voivat myös löytää oman osansa ja paikkansa sisämarkkinoilla, jotta ne voivat todella ylittää rajat. Mutta vaihto on aika heikkoa kuitenkin, jos ajattelee sitä oikein konkreettisesti. Jotkut maat ostavat sähköisesti 40 prosenttia, toisilla se on vain 9 prosenttia tämä sähköinen kauppa. Monet ihmiset eivät halua harjoittaa sähköistä kauppaa, ostaa mitään internetistä. Jotkut ostavat myös kansallisissa verkoissa, eivätkä yleiseurooppalaisissa verkoissa. Me haluamme hyväksyä yleisen asetuksen tästä myös neuvostossa. Tämä ehdotus takaa kuluttajille paremman pääsyn verkkoon, jotta voidaan myös hoitaa riitakysymykset, jotka saattavat syntyä sähköisestä kaupasta. Meidän pitää myös parantaa turvallisuutta sähköisessä kaupassa EUn sisällä. Ja me haluamme myös turvata olemassa olevien hyvin toimivien järjestelmien jatkuvuus, mutta jos ollaan neuvotteluja, niin kaikkien järjestelmien pitää vastata keskeisiä perusnormeja. Kypro kyproslaiset kollegat tulevat ottamaan tämän ehdotuksen työstääkseen, olen vakuuttunut, että kreikkalaiset kollegat pääsevät todella hyvään sopuun ja sopimukseen teidän valiokuntanne kanssa. Me olemme myös työstäneet öö, öö, julkisten hankintojen markkinoiden nykyaikaistamissääntöjä. Me olemme päässeet sopuun sopimukseen. Emme ole vielä päässeet sopimukseen, mutta olemme edenneet asiassa erittäin tuntuvasti neuvostossa. Tämä on todella keskeinen kysymys e, sisämarkkinoille EUlla. Jos sisämarkkinat haluavat olla painava tekijä kasvupolitiikassa, meillä pitää olla erittäin hyvät julkisten hankintojen markkinat. Me olemme halunneet yksinkertaistaa tarjouskilpailumenetelmiä, jotta joustavuus olisi taattua. Meillä pitäisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet tarjota kaikille. Toisekseen me olemme korostaneet julkisten hankintojen keskeistä roolia. niillä oli vain yksi, yksi tarkoitus. Sillä on yhteiskunnallinen, taloudellinen merkitys, teollinen ja yhteiskunnallinen merkitys. Me olemme kehittäneet tätä puolta tätä ryhmittymää markkinoilla, joihin voisi ehkä ynnätä vielä lisää kriteerejä. Me olemme neuvostossa hyväksyneet selonteon edistyskertomuksen ja se tullaan myös ottamaan tähän lopulliseen kompromissiehdotukseen mukaan. Me olemme ehdottaneet, että ähm, taataan paremmat mahdollisuudet neuvottelumahdollisuuksiin komissiossa. Toisin sanoen me ehdotamme sitä, että voitaisiin tarkka- katsoa uudestaan komission ehdotuksia, jotta yleis yleishyödylliset yhteiskunnalliset taloudelliset edut voitaisiin ottaa huomioon tässä prosessissa. Toivottavasti Kyproksen kollega, kyproslaiset kollegat jatkavat tätä loistavaa yhteistyötä, jota olemme voineet harjoittaa teidän kanssanne. Toinen tärkeä asia on kansalaisten liikkuvuus. Tehdä työtä EUn rajojen ulkopuolella on ollut tärkeä asia eurooppalaisille, mutta tätä direktiiviä halutaan tarkistaa myös, kun on kyse ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta, jotta rajat ylittävä työskentely olisi mahdollista. Me haluamme siis tarkistaa tätä direktiiviä vastavuoroisesta ammattipätevyyden tunnustamisesta. Me olemme myös laatineet koko joukon horisontaalisia määräyksiä. Eh, Viimeisimmässä kokouksessa olemme myös ehdottaneet ajatusta yleiseurooppalaisesta passista – Er Pikkuhiljaa me olisi, mm, voitaisiin löytää ratkaisuja, joiden avulla voitaisiin tarjota ratkaisuvaihtoehtoja työmarkkinaosapuolille kummallekin sekä työnantajistolle että ammattiliitolle, mutta on tietysti selvää, että normien tasoa pitää kohottaa. Me todella toivomme, että normien taso nousisi, mutta olemme vakuuttuneita, että teidän valtuuskuntanne antaa prioriteetin myös tälle kysymykselle mutta meidän puheenjohtajakauden aikana tehty edistys todella antaa mahdollisuudet viedä tämän asiakirjan hyvän päätöksen. Me olemme myös painottaneet direktiiviä, jossa puhutaan eh, for europæiske virksomheder samt kompromis. Tilintarkastusdirektiiviä. Me toivoisimme, että avoimuus olisi tuntuvampaa kaikessa siinä, mikä liittyy tilintarkastustoimenpiteisiin. Me olemme tehneet myös ehdotuksia tästä Euroopan parlamentin me olemme myös työstäneet ehdotuksia tästä Euroopan parlamentin kanssa. Olen varma, että Euroopan parlamentti tulee antamaan oman panoksensa tämän toteutumiseksi. Puheenjohtajakautemme aikana me olemme myös hyväksyneet päätelmiä paremmasta hallinnoista mm, sisämarkkinoiden, digit, sisämarkkinoiden digitaalisista markkinoista. Sitä pitää toteuttaa älykkäästi ja sen pitää tukea kasvua. 2012 Tanskan puheenjohtajakaudella hyväksyttiin koko joukko loppupäätelmiä, jossa puhutaan EUn tulevasta sisäisestä älykkäästä numer- digitaalisten markkinoiden hallinnoinnista. Eli halutaan saada kansalaiset tähän mukaan. Se tulee auttamaan myös yritysten kasvutoiminta. Olemme edenneet hyvin sisämarkkinoilla, mutta on tärkeää, että nämä aloitteet myös toimivat hyvin käytännössä. Meidän pitää taata se, että nämä työvälineet, nämä säännöstöt sisämarkkinoilla ovat avoimia ja tehokkaita sillä tavoin, että yritykset ja kansalaiset voisivat hyötyä niistä, voisivat hyödyntää niitä ja hyötyä niiden tarjoamista oikeuksista sisämarkkinoilla. Tanskan puheenjohtajakauden aikana, kun pidimme epävirallisen kokouksen helmikuussa Köpenhamissa, korostimme myös digitaalisten markkinoiden merkitystä. Sähköisen kaupan pitäisi kaksinkertaistua vuoteen 2015 mennessä – vuoteen 2016 mennessä sisämarkkinoiden pitää tode, äh, sähköisen kaupan pitää todella olla edellä muita kaupankäyntimuotoja. Olemme hyväksyneet tästä tietyn aloitteen 30. toukokuuta. Me olemme myös työstäneet sisämarkkinoiden modernisoimiseksi, mutta käytämme hyväksemme olemassa olevia työvälineitä. Arbeiten parlamentin kanssa me, ole, me olemme myös saaneet aikaan poliittisen sopimuksen ensimmäistä käsittelystä. emi Meillä on tässä perustat järjestelmälle, joka tulee toimimaan EU-rajojen ulkopuolella. Ajatellaan hallinnollista yhteistyötä. Minä olen erittäin iloinen siitä, että viranomaiset voivat, ö, ovat antaneet mahdollisuuden laajentaa tätä järjestelmää muille sektoreille. Haluan kiittää parlamentteja, eh, edustaja Bielania ja varjoesittelijöitä heidän erittäin hedelmästä yhteistyöstään. Haluan myös mainita lyhyesti meidän priorioista verkkovierailu kolme. Toivomme saavamme tästä ensimmäisessä käsittelyssä sopimuksen parlamentin kanssa. Tehän tiedätte, että yritykset ja kansalaiset käyttävät eh, verkkovuoroilua hyväkseen tietojen vaihdossa, mutta sen pitäisi olla järkiperäisessä käytössä EUn sisällä. Minä olen, haluaisin mainita myös patenttiuudistuksen EUssa. Euroopan patenttiuudistus. Me käytämme paljon resursseja voi saadaksemme hyvän ratkaisun tähän. Me olemme painottaneet tätä ehdotusta ja toivomme pääsevämme sopimuksen ennen Tanskan puheenjohtajakauden loppua sillä tavoin, että voisimme pysyä aikarajoissa, joita hallitukset ovat meille asettaneet. Viimeisimmät suuret kysymykset jäävät ehkä vielä auki. Ne ovat vaikeita ja siihen vaaditaan paljon poliittista tahtoa jäsenvaltiosta. Sitä kyllä löytyy. Olen vakuuttunut. Haluan vielä kerran kiittää parlamenttia hienosta yhteistyötä ja kertoa, missä määrin, kuinka suuressa määrin olen tyytyväinen tästä yhdestä yhteisestä patentista, kuinka myös asetuksista, joka liittyy käännöstoimintaan patenttikysymykseen. Haluan jälleen kerran kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä, hyvästä tahdostanne, teidän jatkuvasta sitoumuksestanne sisämarkkinakysymyksiin, joka on ilmennyt hyvin voimakkaasti koko Tanskan puheenjohtajakauden aikana. Meillä on vastuuna saada Eurooppa hyvin takaisin raiteille – se on keskeistä, jos me haluamme päästä pois tästä talouskriisistä, joka meitä riepottelee. Kiitos paljon, olin käytettävissä kysymyksiä ja varten. Well, thank you very much indeed, minister. Kiitoksia ministeri tästä hyödyllisestä katsauksesta ja tässä tuli muitakin tärkeitä asioita esille, joita olemme seuranneet mielenkiinnolla, erityisesti tämä eurooppalainen patentti. Täällä on nyt seitsemän puheenvuoropyyntöä. Meillä on varttia yli kymmenen asti aikaa, eli otamme kolme kysymystä kerrallaan. Ja siinä järjestyksessä, jossa he ilmoittautuvat, ehkä se voisi nyt ensin puhua. Hän on tietysti merkittävä tanskalainen edustaja, samoin Lökegaard, ja hän oli varjoesittelijä standardisoinnin osalta. Ja sehän oli teille merkittävä saavutus. Ja Move Thompson, joka on täällä, ja hän oli työryhmän puheenjohtaja, on myöskin paikalla, eli koko tiimi on nyt paikalla. Eli Charles de Mose puhuu ensin, sitten Corazza Bild ja Lökkegaard. Eli nämä ovat ensimmäiset kolme puhujaa. Ja sitten ketä muita täällä on? Täällä on Schwab, Bernion, Ryle ja Correa de Campos ja Koferaati. Onko muita vielä? Selvä. Eli Charles olkaa hyvä. Herr Forman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin, arvoisa ministeri, toivottaa teidät vielä kerran tervetulleeksi valiokuntamme. On hauska nähdä teidät täällä ja olette nyt tämän testin läpäiseet kuuden kuukauden aikana – ainakin olette varsin hyvin suoriutunut tehtävistänne, näin voidaan sanoa. Haluan kiittää myös yhteistyöstä. Olen ollut erityisen tyytyväinen siitä, että ne aiheet, joita minä olen työstänyt, muun muassa standardisointi, on päässyt hedelmälliseen lopputulokseen. Helppoa tämä ei ollut, mutta minusta kuitenkin tulokset ovat hyviä. Ja olen vakuuttunut, että tämä tarkoittaa sitä, että sisämarkkinat voivat toimia joustavammin. Näin ollen Missä nyt mennään sisämarkkinoiden kehityksessä? Mitä seuraavaksi tapahtuu? Meillähän on vielä käyttämätöntä potentiaalia sisämarkkinoilla. Minkälaisena te näette sisämarkkinoiden tulevaisuuden? Kaksi vuotta, viisi vuotta, kauanko vielä tarvitaan? Meidän täytyy tehdä hedelmällisempää työtä tulosten saavuttamiseksi. Omassa puheenvuorossanne mainitsitte, että pitää taata, että sääntöjä myös noudatetaan ja kaiken lisäksi täytyy muistaa avoimuus. Tästä juontuukin kysymykseni, joka minua huolestuttaa ja tätä kysymystä toivottavasti on käsitelty myös neuvostossa. Ja varmaankin Tanskan puheenjohtajakauden lopussa sitä myös käsitellään, eli olemassa olevien sääntöjen täytäntöönpano. Toki on hyvä asia, että lakia säädetään, mutta meillähän on jo olemassa olevia lakeja, jotka on hyväksytty ja ne täytyisi vielä täytäntöön panna. Näin on eri politiikan aloilla. Ja kun ajattelemme täytäntöönpanoa, niin tilanne on varsin heterogeeninen ja totta kai kuluttajien kansalaisten näkökulmasta tämä on kummallista ja hämmentävää. Kun ajatellaan Tanskan valtuuskuntaa, niin aiotteko te korostaa näitä kysymyksiä myös puheenjohtajakautoni jälkeen? Kiitos. Uh, I think, should we take three... Eli otetaan nyt kolme kysymystä ensin. Eli kiitoksia. Tämä oli vähän niin kuin koulutentti, mutta varmaan tämä nyt oli vähän miellyttävää. Ja sitten Koratsa Bild. Thank you, sorry. Um, I, I... Kiitoksia. Sanoisin vain, että tämä nyt on erityisen tärkeää, että aikana, jolloin kaikki puhuvat kasvusta, mm te olette todellakin ottaneet kasvun mukaan sisämarkkinoiden integraation rakentavalla lähestymistavalla kuuden kuukauden aikana ja kiitän teitä siitä. Ja pyydän, että jatkatte sisämarkkinoiden edistämistä nyt aikana, jolloin ei ole kovin paljon muita keinoja luoda kasvua, huolimatta siitä, mitä välillä kuuluu sanottavan. Kiittäisin teitä digitaalisen agendan osalta hyvästä yhteistyöstä ja ja palveludirektiivistä ja byrokratian vähentämisestä. Ja olen hyvin tyytyväinen kolmikantaneuvotteluihin. Ne on saatu päätöksiä menestyksekkäästi. Ja vähittäiskauppa on kulmakivenä myöskin sisämarkkina kakkosen osalta. Sitten kysymys. Eli te haluatte saada tämän yhteisen patentin toteutettua. Ja on hyvin vaikea selittää eurooppalaisille yrityksille, että tämä on hyvin keskeinen kysymys. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että kaikki hyötyvät tästä tilanteesta. Ja tämä vähentäisi kustannuksia yritysten osalta, erityisesti pienten yritysten osalta. Ja kaikesta sisällöstä on jo sovittu, ja hallituksen täytyy nyt näistä kielistä ja missä tämän viraston pitäisi sijaita. Mutta tämä on hyvin tärkeä poliittinen kysymys, ja meidän todellakin täytyy saada se selväksi, että kaikki mitä tehdään, tehdään kasvun eteen. Eli on tärkeää, että te ylläpidätte tätä loppuun saakka. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten tällä kierroksella vielä toinen tärkeä tanskalainen edustaja, eli Lokkegaard, olkaa hyvä. Tak, formand. Øhm, ja, men Minäkin annan teille hyvän tilinpäätöksen ja vastuuva, vastuuvapauden työstänne. Haluaisin, en tässä nyt halua, tässä käytettiin jo tätä vertausta koulukokeesta, mutta minä itsekin voin allekirjoittaa hyvin tyytyväisenä tämän puheenjohtajakauden. Se on ollut tumman leivän aikakautta Siis ei ole ollut mitään siunattua leipää, joka on meille jaettu noin vain, mutta se on törmännyt suuriin vaikeuksiin, taloudellisiin vaikeuksiin, jolloin ei herkutella valkoisella leivällä, vaan syödään tummaa kitkerää hapanta leipää, mutta syödään kuitenkin. Haluan tässä puhua Rova Koratsa Biltille ja onnitella häntä. Teidän lähestymistapanne on hyvin pragmaattinen. On hyvä joskus olla pragmaattinen. Pragmatismi tarkoittaa sitä, että pitää katsoa sitä, mikä toimii ja mikä ei. Kuten on jo toivottu usean otteeseen täällä, kaikkihan puhuvat kasvusta. Mutta jotta saamme kasvua, pitää olla kunnianhimoa ja hyvä rytmi, hyvä tahti, vähän potkua eteenpäin. Haluaisinkin tietää teiltä nyt, te olette saanut hyvää kokemusta puheenjohtajakaudelta. Pitäisikö meidän saada vähän parempi ryhmitys? Me olemme nyt nukahtamassa tämän suunnattoman suuren haasteen edessä. Meille meidän on hyvin vaikea selittää kansalaisillemme, että meillä on EU:ssa joku toimiva moottori, joka on liikkeelle paneva voima. Mistä te nyt saadaan lisää potkua ja vauhtia kasvulle? Miten te hahmottelette ne välttämättömät instrumentit, joilla voidaan antaa lisäpotkua tälle kasvulle ja sille toivotulle rytmille ja tahdille? Thank you very much. I was interested about... Kiitoksia Täällä puhuttiin tästä tumman leivän Se oli aika mielenkiintoinen ilmaus. But you could use your English later, okay. Uh, minister. No niin, ministeri, olkaa hyvä. Vi, øh, vi bør måske nok fra, fra dansk side bruge mere energi. Mehän haluamme enemmän energiaa tulevaisuudelle, jotta voimme laajentaa tätä maa aluetta. Tämä ruisleipä, tumma leipä, jos, jos puhutaan ruisleivästä, se on erittäin terveellistä syödä ruisleipää, koska se on hyvin energiapitoista. Mitä enemmän saamme energiaa, sitä aktiivisempia me olemme. Ehkä tämä metafora on peräisin tuosta ajatusrakennelmasta. Haluan ensinkin kiittää teitä kaikkia teidän ystävällisistä kommenteistanne puheenjohtajakaudesta. On paljon asioita, joista olemme samaa mieltä. Totta, on, että tilanne on sen kaltainen, että valtioiden kassat eivät ole kovinkaan kukkuroillaan, me näin. Meidän pitää tehdä uusia alatteita, jotta ne täyttisivät enemmän joustavuutta, yksinkertaisuutta, jotta yritykset voivat keskittää energiansa hyvään ja enemmän ehkä hallintoa suunnata enemmän toimintaan. Sen takia me olemme har- halunneet harmonisoida sääntöjä jotta olisimme todella parhaita, tuottaa hyödykkeitä, jotka täyttävät meidän kassamme, meidän lompakkomme ja jotka myötä vaikuttavat myös kasvuihin. Olemme halunneet yksinkertaistaa sisämarkkinoita. Minulle se on keskeinen kohta, jotta voimme todella parantaa kasvua. Samanaikaisesti on erittäin tärkeää, että annetaan lisää vauhtia digitaalisuudelle sisämarkkinoille. Meillä on aivan loistavaa potentiaalia käytössämme, jos me voimme sitä hyödyntää – jos me voimme digitalisoida meidän kaikki digitaaliset rakenteemme, niin meillä on huikeat mahdollisuudet käytössämme. Me voimme käyttää tätä digitalisoitua tekniikkaa myös rajojen ulkopuolella, sekä yritysten sisällä, myös työpaikan luomisessa, myös kasvun luomisessa eri, mais, eri maihin. Me, meidän täytyy myös myöntää omat vastuumme. Eurooppa Euroopan on parannettava kilpailukykyään suhteessa Aasian ja Yhdysvaltoihin. Patenteilla on tärkeä asema, sanoisinpa ratkaiseva asema tässä. Kaikkien kaikki ovat nähneet, kuinka komissio on tehnyt yksinkertaista pikkutarkkaa työtä patenttikustannuslaskelmissa patenttien luomisessa, kansallisissa patenteissa. Tämähän velvoittaa meitä toimimaan nopeasti. 36 000 euroa noin keskimäärin tarvitaan yhden patentin luomiseen Euroopassa. 2000 euroa, jos se luodaan Yhdysvalloissa ja 600 Kiinassa. Tästä voi tehdä arviot, huomiot eroista ei ole mitään argumenttia, joka estäisi eurooppalaisen patentin luomisen. Se on välttämätöntä. Onneksi valtioiden ja hallitusten päämiehet viimeisessä neuvoston kokouksessa antoivat meille tehtäväksi luoda tämän eurooppalaisen patentin Tanskan puheenjohtajakauden aikana, mutta ensi viikon loppuun mennessä neuvosto tulee kokoontumaan. Eli nyt tässä on pantu viides vauhti vaihde päälle, jotta voimme tehdä paljon nopeammin työtä tämän kysymyksen tiimoilta, koska se on meillä nyt yksi tärkeimmistä prioriteetteista prioriteeteista. Mikä meitä ilahduttaa on se, että yhä useammat maat EU-ssa enemmistö ovat hyökkäävämpiä, haluavat kasvupakettia, jota voitaisiin myös tarjota huippukokoukselle. Eli ensi viikonlopun huippukokous tulee työ, työskentelemään tämän eurooppalaisen patentin tiimoilta. Se ei kyllä maksa meille niin paljon. Se tulee yksinkertaistamaan sääntöjä, se tulee, yritys, se tulee tekemään yritysten elämän halvemmaksi. Voivat hyödyntää lainoja, voivat laatia kansallisia patentteja, joita voidaan sitten noudattaa ja kunnioittaa tutkimus- ja tuotekehittelyssä, joka taas synnyttää työpaikkoja. Ei mielestäni tässä ole mitään, minkäänlaista argumenttia, arvopitoista argumenttia, joka voisi vastustaa näiden patenttien luomista. Meillä on myös patenttivirasto, eikä, meillä on patenttivirasto, ei ole mitään argumenttia tämänkaltaisen keskuspaikan luomista vastaan. Toivon, että olen oikeassa. Toivon, että tämä kaikki päättyy hyvin. Vielä yksi, muutama sana sisämarkkinoiden tulevaisuudesta. Patenttihan kuuluu tulevaisuuteen, haluan sanoa sen jo tässä ja nyt koska se hyödyttää EUta, mutta myös vetää puolensa ulkomaisia yrityksiä, jotka haluavat sijoittautua EUn. Jos patenttikustannukset halpenevat ja kilpailukyky paranee Kiinaan ja Yhdysvaltoihin päin. Mutta sisämarkkinoiden tehtävät tulevat olemaan samoja. Me tulemme jatkamaan myös tämän puheenjohtajakauden työtämme. Tulevaisuus on keskeistä ja työstämme sitä kolmelta kohdalta. Me haluamme kehittää sisämarkkinoita soveltamalla sääntöjä, jotka on hyväksytty nopeasti, tehokkaasti ja joustavuuden nimissä, mutta haluamme myös digitalisoida sisämarkkinat. Sen jälkeen, kun nämä kolme keskeistä kohtaa on hyväksytty, niin varmasti nopeasti ja tehokkaammin voimme viedä eteenpäin sisämarkkinoita. Tässä meidän esityslistamme, jonka olemme pyrkineet toteuttamaan ja aiomme myös seurata sitä seuraavan puheenjohtajakauden aikana. Well, we'll be very pleased to have... Niin olemme iloisia siitä, että te tuotte meitä neuvostossa, koska se on meillekin valiokunnallemme tärkeä asia. Sitten seuraavat kolme puhujaa. Schwab, Vernio ja Ryle. Schwab ensin, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich darf natürlich dem... Kiitoksia. Haluaisin myöskin kiittää puheenjohtajavaltiota Tanskaa en nyt lähde spekuloimaan, onko se ollut menestyksessä EM-kisoissa vai neuvostossa, mutta kiitän teitä kuitenkin kollega Komin nimissä erinomaisesta tuesta, jota olemme saaneet tässä työssä, kun olemme käsitelleet asetusta eurooppalaisen standardisoinnin osalta. Tässä on tehty rakentavaa yhteistyötä ja tämä oli tietysti tärkeä askel sisämarkkinoilla eteenpäin Tanskan puheenjohtajakaudella – ja te sanoitte myöskin alustuksessanne, että Euroopan yhteistyön lisäarvo tällä kaudella on osoittautunut tärkeäksi. Ja tietysti Euroopan parlamentin kannalta tämä ei koske ainoastaan valiokuntia. Sisämarkkinakysymyksissä on tehty päätelmiä viime viikolla, ja meidän kannaltamme ne eivät ehkä välttämättä olleet kaikkein onnistuneimpia. Ja sitten te myöskin sanoitte, että sähköistä kauppaa pitää edistää. Tästä on paljon puhuttu parlamentissa, eli jäsenvaltiot sanovat, että sähköistä kauppaa pitää kiireellisesti vahvintaa, mutta sitten kun on kyse konkreettisesta lainsäädännöstä ja sitten jäsenvaltiot sanovatkin, että no kyllä me tarvitsemme sähköistä kauppaa, mutta tässä kohtaa kansallista lainsäädäntöä ei voi muuttaa, eikä tässä, eikä tässä. Ja tietysti olen ymmärrän, että Tanskaakin vähän epäröi eurooppalaisen ostoikeuden osalta, mutta sitten meidän täytyy miettiä vaihtoehtoja, joilla tavalla voidaan vahvistaa sähköistä kauppaa, eli tätä keskustelua pitää vielä edistää. Ja sitten viimeinen kohta. Olette täysin oikeassa siitä, mitä sanoitte patentista. Se on halvin ja tehokkain tapa edistää kasvua. Ja muu se puhui siitä, että täytyy panna täytäntöön sitä, mitä on jo päätetty. Ja olisin iloinen, jos voisitte tukea meitä, kun kyse on Barnierin tiedonkannoksi paremmasta hallinnosta, koska uskon, että tämä on kaikkein paras tapa edistää kasvua Euroopassa. Kiitos. Thank you, Mr. Schwab. Kiitoksia. Sitten Vernion. Merci, Monsieur le Président. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää ja onnitella Tanskaa puheenjohtajavaltiona erityisesti siitä, että se on toiminut käytännönläheisesti ja on kuunnellut meitä. Euroopan unionin kansalaiset haluavat konkreettisia tuloksia. He tarvitsevat niitä, aivan niin kuin sanoitte. No liikkuvuus, jota minäkin työstän kovasti ja tutkintojen tunnustaminen, tätä me tarvitsemme, se on yksi kasvun tekijä sisämarkkinoilla. Liikkuvuus on välttämätöntä monille nuorille Euroopan unionissa, jatkossa yhä enemmän. Te mainitsitte eurooppalaisen ammattipätevyyspassin. Tässä oikeastaan lähestytään jonkinlaista ammattitodistusajatusta. Minkälaiset ovat samanlaiset seikat näissä kahdessa ajatuksessa ja kun ajatellaan tätä direktiivihanketta, sitten mainitsitte välttämättömän korkeat normit, standardit. Olen täysin samaa mieltä. Euroopassa pitää tehdä paremmin Eurooppaa niin että saamme voimakkaasti, vahvasti eurooppalaista lisäarvoa aikaiseksi, Voi, niin että voimme antaa kansalaisillemme luot, luottavaisuutta, luottamusta. Ja neuvostossa, mitä siellä on keskusteltu ja mitä kansallisissa parlamenteissa on keskusteltu, olen kuunnellut totta kai Ranskan keskustelua, siellä on vastentahtoisuutta ja jarrutellaan yhteistä koulutuspuitteistoa – Totta kai täytyy muistaa toissijaisuusperiaate, jota on kunnioitettava, mutta me emme voi varmistaa myönteistä liikkuvuutta ammattilaisille ja kaikille kansalaisille, jos meillä ei ole yhteistä puitteistoa koulutuksessa, jota kohti askel askeleelta edetään. Mi- mihin vaiheeseen te nostaisitte tämän harmonisaatioajatuksen ja mitkä ovat pyrkimyksenne? Siitä mielellään kuulisin. Kiitos. Uh, thank you very much, uh, Bernadette. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Ryylä. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää puheenjohtajavaltio Tanskaa hyvästä yhteistyötä työstä. Nyt kun eletään syvää kriisiä ja yhä enemmän on skeptisyyttä EU-ta kohtaan ja parlamentit haluavat lisää toissijaisuusperiaatetta soveltaa, mutta te olette saaneet hyviä tuloksia kuitenkin aikaan. Ja tästä standardisoinnista vielä palveluiden avaaminen erityisellä tavalla ilman, että esimerkiksi peruspalvelut, että niitä säänneltäisiin yhteisesti, koska tästähän oltiin hyvin huolissaan sekä parlamentissa että neuvostossa. Ja te olette toimineet tässä hienosti ja tärkeät palvelut standardisoinnin osalta on avattu niillä aloilla, jotka ovat erityisen ongelmallisia Eli mielestäni tämä oli hieno asia. Ja hyvä oli myöskin tämä kompromissi IMI-systeemin osalta. Ja näin voimme vahvistaa myöskin tietosuojaa. Alussahan äänestystulos valiokunnassa oli toisen suuntainen, mutta puheenjohtajavaltio Tanska sai kuitenkin hyviä tuloksia yhdessä meidän kanssamme, ja se on hieno tulos. Mutta yksi pyyntö minulla olisi. Eli kevyiden ajoneuvojen sääntely. Tässä on hiukan ongelmia ja olisi hyvä, jos puheenjohtajavaltio Tanska voisi vielä saattaa tämänkin asian päätökseen. Se olisi suuri pyyntöni. Katson, että te saatte tässä varmasti enemmän aikaa kuin seuraava puheenjohtajavaltio Kypros, koska teillä on tästä asiasta paljon enemmän kokemusta. Ja siksi pyytäisin, että nyt kiireellisesti viimeisinä päivinä tällä puheenjohtajakaudella te hyödynnette aikaa, jotta tämä tyyppi hyväksyntä voitaisiin hyväksyä neuvostossa, koska uskon, että Tällä tavalla me saamme enemmän harmonisointia aikaan Euroopan sisämarkkinoilla ja se on tärkeää kuluttajien kannalta. Well, we made some no edistystä saatiin aikaan viime yönä ja haluaisin kiittää tosiaan tästä. Kiitoksia. Sitten ministeri, olkaa hyvä. Ja, tack för kommentaren og spørgsmålet også Kiitos tästä toisesta kierroskysymyksestä. Meidän puheenjohtaja kautemme. koko se henkilöstö on hyvin tietoinen Euroopan nykytilanteesta. Meidän pitää löytää hyvä tasapainotilanne. Meidän pitää myös tiedostaa se, että meillä, meillä oli vähän paremmat, parempi taktiikka Euroopan mestaruus jalkapallokilpailuja varten. Ja nyt niin voimme todeta, mitkä olivat sen tulokset. Vuonna 1992 esimerkiksi Saksaa vasten. Pystymme näkemään, mitä se tarjoaa, mutta en tätä tematiikkaa nyt lähde kehittelemään pidemmälle tästä kysymyksestä. No, haluan kuitenkin sitten kaikesta muusta, muista kysymyksistä teitä kiittää. Meidän pitää tajuta, mikä on sisämarkkinoiden merkitys – ne pitää saada tehokkaimmaksi, jotta voimme saada lisää arvoa, lisää arvoa, saada lisää työllisyyttä, lisää kasvua. Me tarvitsemme sitä kipeämmin kuin koskaan aikaisemmin. Täällä puhuttiin paljon sähköisen kaupan digitalisoimisesta. Meille on erittäin tärkeää poliittisesti painottaa sisämarkkinoiden digitaalisuutta ja niitä alueita, joissa meidän pitää jatkaa lainsäädännöllistä yhteistyötä. Meidän pitää todella parantaa sisämarkkinoiden digitaalista puolta sekä kuluttajien kannalta että yritysten kannalta. Sähköiset maksut julkisissa hankinnoissa kuin sähköiset allekirjoitukset kuin myös øh, for at sikre et effektivt digitalt indre marked, synes jeg er, er dags. Kun myös tekijänoikeuskysymykset ovat tärkeitä, sen takia tämä kaikki on ehdoton edellytys, että digitaaliset markkinat toimivat hyvin. Tämä antaisi myös sitä kaivattua lisäpotkua, lisävauhtia sisämarkkinoille. Tämä direktiivi, jossa puhutaan ammatillisen pätevyyden vastavuorista tunnustamisesta, todella meidän puheenjohtaja kautena me halusimme taata, että tämän direktiivin tarkistusprosessi etenee. Me olemme edenneet. Me olemme luoneet jo tukevan perustan jonka avulla voidaan yksinkertaista asioita. Työryhmä on aloittanut tästä työstämisen. Me olemme käsitelleet tätä eurooppalaista ammattipätevyyspassia. Me haluaisimme, että se olisi niin tärkeä kuin se on. Me haluaisimme sille enemmän avoimuutta ja että se olisi helpommin saatavilla – niille markkinoille, niille ammattialueille, jotka ovat säännösteltyjä. Meillä on myös neuvostossa työryhmä, olemme käynnistäneet neuvottelut erityismääräyksistä. Tätä tullaan jatkamaan Kyproksen puheenjohtajakauden aikana. Se otettiin jo esille kilpailuasian neuvoston viimeisimmässä kokouksessa toukokuun 30. päivä, johon jo äsken viittasin. Kyproksen puheenjohtajakauden aikana tullaan jatkamaan tätä työtä ja pyritään todella etenemään tuntuvasti tässä ammattipätevyyden vastavuoroisuuden tunnustamisessa ja direktiivin tarkistamisprosessissa. Tässä nyt kaikki, mitä pystyin tästä sanomaan Rova Ryylelle hänen kysymyksensä Mm, tietosuoja-asioissa ja emistä haluaisin viitata tämän iltapäivän kokoukseen. Meillä on kokous siitä, mutta se on viimeisin kokouksemme puheenjohtajakauden aikana ja toivottavasti saamme teille siitä sitä asiakirjan välittömästi välitettyä. Toivottavasti otatte tämän kevyyden ajoneuvojen kompromissin esille. Olemme aika lähellä jo sopimusta tässä asiassa. Eli kiitoksia. Tämä on nyt viimeinen mahdollisuus puristaa kokoon viimeiset kompromissit. Ja sitten vielä viimeiset puhujat Correri Campos, Koferati ja Gebhard. Onko vielä muita? Selvä. Senhor Ministro, eu quero garantir-lhe que eh, a minha opinião sobre a presidência dinamarquesa e sobre... Kiitos. Minun mielestäni Tanska teidän johdollanne puheenjohtajakaudellaan on työstänyt sisämarkkinoita ja tämä aivan riippumatta jalkapallotuloksista Tanskan ja Portugalin välillä. Se, mitä te olette nyt jaksollanne tehneet, niin hyvin tärkeitä äh, seikkoja on saatu aikaiseksi. AY, ihmiset on saatu mukaan standardointityöhön – Meillä on myös yleishyödylliset taloudelliset palvelut ja sisämarkkina kaksi paketti. Se on meille hyvin tärkeä. Ja todellakin nyt kyse on jonkinlaisesta muotiasiasta, muotisanasta. Kun ajattelemme pk-yrityksiä, niin yleishyödylliset taloudelliset ja sosiaaliset palvelut, niiden pitäisi auttaa myös pk-yrityksiä hieman kiihdyttämään tahtia. No sitten sähköinen kauppa. Sehän koskettaa kaikkia yrityksiä. Voin vain olla tyytyväinen niistä pienistä edistysaskeleista, joita on saatu aikaiseksi verkkovierailu kolme sopimuksessa – Oikeastaan kysymykseni liittyy seuraavan seikkaan. Te mainitsitte ongelmat, joita on noussut esille eurooppalaisen patentin aikaansaamisessa. Meidän näkökulmastamme ongelmat liittyvät siihen, että on paljon eturyhmiä, lobbareita, jotka tekevät kovasti työtä, jotta eurooppalaista patenttia ei saataisi – ja he sitten harhaan johtavasti nostavat esille erilaisia argumentteja, toimipaikat, käännösongelmat, kielikysymykset, niin että todellakin ehkäistäisiin eurooppalaisen patentin aikaansaaminen. Eli eturyhmät ja lobbarit estävät osaltaan Eurooppa-patentin aikaansaamista. Oletteko te pyrkinyt saamaan asioita eteenpäin, eteenpäin niin, että saataisiin myös sopimusoikeuden näkökulmasta asioita eteenpäin. Eli kun ajatellaan kauppaoikeutta ja sopimusoikeutta, niin sekinhän vaikuttaa patenttiasioihin näissä kysymyksissä. Kiitoksia, Koferaatti. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ministeri, minua kiinnostaa kovasti kuulla, mitä mieltä olette sisämarkkinoiden mahdollisesta tulevaisuudesta. Te sanoitte täsmällisiä asioita nyt tänä aamuna, mutta uskon, että voisimme vähän syventää tiettyjä seikkoja. Eli millaista arvoa mahdollisesti on sisämarkkinoilla? No siitä nyt on erilaisia näkemyksiä. Ja se näkyy siinä, että te puheenjohtajakaudellanne olette työstäneet kovasti tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät sisämarkkinoiden vahvistamiseen. Mutta minusta nyt tuntuu, ja sanon nyt ihan suoraan, että tämä potentiaali saattaa hyvin pitkälti jäädä käyttämättä, mikäli ei tehdä institutionaalisia huomattavia muutoksia. Siis tarkoitan sitä, että me voimme edistää ja harmonisoida kysymyksiä monilla aloilla, talouden ja sosiaalisella alalla Euroopan unionissa, mitä tulee tuotantoon, kaupallisiin suhteisiin. Ja voidaan tehdä tämä sopimuksen puitteissa alu- alueilla, jotka on otettu esille. Mutta toisilla aloilla institutionaaliset rajat objektiivisesti ovat hyvin voimakkaita. Kun me käsittelemme asioita, jotka liittyvät suuriin taloudellisiin toimintoihin tai jopa suuriin sosiaalisiin toimintaan. Esimerkiksi jos ajatellaan julkisten hankintojen yhdenmukaisuutta tai yhdenmukaisuutta tarjouskilpailuiden osalta, niin meiltä puuttuu riippumattomuutta, kun ajatellaan valtioiden suhdetta EU-hun tämä nyt ei pidä estää sitä, että teemme jatkuvasti työtä laajentaaksemme sisämarkkinoita, mutta sitten on kuitenkin tiettyjä rajoja ja saattaa olla, että me voi edetä, mikäli ajan mittaan ei myöskin perussopimuksia muuteta. Ja tämä on näkynyt työssä, jota olemme tehneet. Ja haluaisin nyt tietää, millä tavalla te arvioitte näiden kokemusten perusteella näitä kysymyksiä. Kiitos. I think that is very challenging niin se oli aika haastava kysymys ja olen kiinnostunut kuulemaan tähän sitten vastauksen. Sitten Gebhard. Viimeinen kysymys. Kiitoksia puheenjohtaja ministeri. Minustakin sisämarkkinakysymyksissä tämä on ollut todellakin menestyksekäs puheenjohtajakausi ja olin iloinen siitä, että teidän kaudellanne olemme saaneet aikaan lisäarvoa eurooppalaiseen politiikkaan, joka näkyy selkeästi. Ja siksi on harmi, että Schengen-kysymyksissä on nyt tullut aika iso negatiivinen leima. Tämähän on politiikkaa, joka on täysin vastakkaista Euroopalle. Sehän on täysin kansallista politiikkaa. Ja tämä näkyy jatkuvasti myöskin politiik- eri politiikan aloilla, ja tämä näkyy myöskin aihealueissa, joista te puhuitte, esimerkiksi patenttiviraston osalta, patenttioikeuksien osalta. Ja se saattaa epäonnistua siksi, ettei tiedetä, missä tämä virasto, mihin tämä virasto sijaitetaan. Mehän haluamme, että patenttioikeus saadaan voimaan Euroopan sisämarkkinoilla. Ja tällä tavalla meidän täytyy tulevaisuudessa toimia. Tämä on nyt ongelma, johon haluaisin kuulla teiltä vastauksen. Kun ajatellaan tätä neuvoston yleistä keskustelua ja tätä eurooppalaistamista sisämarkkinoilla, esimerkiksi eurooppalainen sopimusoikeus. Siellähän on tämä vaihtoehtojärjestelmä tullut ehdotetuksi ja mehän tiedämme, että se nyt ei ole meidän mieleemme, koska sehän ei ole eurooppalainen vastaus, vaan se on kilpailua eurooppalaisen ja kansallisen oikeuden välillä. Eli millä tavalla te näette tämän, eli sopimusoikeus, millä tavalla neuvostossa tulevaisuudessa, siis tiedän, että siellähän käydään kiivaita keskusteluita tästä ja siellä on erilaisia kantoja tästä kysymyksestä, mutta millä tavalla voisimme edetä eurooppalaisella tavalla samalla tavalla kuin kuluttajadirektiivin osalta. Eli millä tavalla saisimme järjestelmän nimenomaan digitaalisella alalla, että olisi tällainen sekaharmonisointi käytössä ja silloin olisi täysharmonisointi mahdollinen eikä tyydyttäisi vain minimiharmonisointiin. Se olisi mielestäni oikea eurooppalainen tapa toimia, eikä se, mitä Euroopan komissio on ehdottanut. Eli Kuinka todennäköistä on, että tulevaisuudessa neuvostossa voidaan edetä tätä tietä? So, well, over No niin, ministeri, sitten vielä viimeiset vastaukset ja, ja sitten loppu viestit meille. For, Kiitos paljon. Ottaen huomioon aikataulun ja kellon, on ehkä järkevämpää ja fiksumpaa sanoa, että kuulin ja kuuntelin tarkkaavaisena argumentteja, jossa puhuttiin sopimusoikeudesta Schengenistä. Kollegat, jotka ovat olleet Libe-valiokunnassa, ovat myös vastanneet näihin kysymyksiin. Edustaja Koferaati, teidän kaksi kysymästänne, jotka liittyivät toimielinten muutosprosesseihin, ne ovat erittäin se on erittäin herkkää aluetta, kun puhutaan toimielimissä tehtävistä muutoksista. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että silloin kun käynnistetään tämän tyyppinen prosessi, niin jokapäiväinen käytännönläheinen työ on sitä arkaluontoisinta aluetta, mutta me olemme aina halunneet olla pragmaattisia. Meillä on paljon asiakirjoja pöydällä neuvostossa. Komissio on tehnyt aloitteita sisämarkkinoiden elvyttämiseksi ja antaakseen sille uutta elinvoimaa, löytääkseen hyviä ratkaisuja. Halutaan saada myös vähän palautetta meidän kauniille puheille, jotta Eurooppa olisi tehokkaampi, jossa olisi enemmän arvoja, enemmän kasvua ja työllisyyttä. Tämä pragmaattinen lähestymistapa on ollut joka päivä läsnä meidän puheenjohtajakautemme aikana. Se on ollut meidän johtotähtemme. Me olemme neuvotelleet monista ehdotuksista myötävaikuttaaksemme siihen, että monet esteet poistuisivat sisämarkkinoilta. Esteet, jotka vielä ovat siellä olemassa. Meillä on nyt 20 vuoden kokemus sisämarkkinoilta ja me keskustelemme yhä siitä, miten nämä sisämarkkinat toimivat. Pitäisi nyt todellakin tehdä jotakin, että todella noudatettaisiin pelisääntöjä. Sitten ihan sisämarkkinoiden toiminnasta. Esimerkiksi jos puhutaan julkisista hankinnoista tarjouskilpailuista eris italialainen yritys on kääntynyt tanskalaisen yrityksen puoleen. Mutta jos puhutaan sähköisestä kaupasta, niin silloin on paljon helpompi löytää kaikki nämä toimintamallit, kaavakkeet löytyvät sieltä sähköistä kaupasta ja se kyllä hyödyttää sisämarkkinoita, mutta digitaalisuuden pitää toimia paremmin ja sähköisen liikkuvuuden pitää toimia paremmin. Tässä ammattipätevyyden tunnustamisen direktiivissä pitää myös tämä huomioida. Näiden markkinoiden pitää toimia joustavammin. Meidän pitää myös painottaa tätä lähestymistapaa. Edustaja Kampos. Te puhuitte suurten ja pienten yritysten, suurten, pienten ja keskisuurten yritysten välisistä linkeistä. Kyllähän kaikki ovat yhtä mieltä pk-yritysten merkityksestä ja näistä linkeistä, mutta suuret yritykset parjaavat paremmin omillaan. Sen PK-yritykset eivät pääse hyötymään sisämarkkinoiden tarjoamasta potentiaalista, koska niillä ei ole tarvittavia resursseja heittäytyäkseen täysillä näille markkinoille. PK-yritykset tässä rahoitusfinanssikriisissä ovat törmänneet suurimpiin luotonsaantivaikeuksiin. Suuret yritykset voivat toimia aika autonomisesti jopa ilman pankkeja olisi hyvä painottaa PK-yritysten toiminta ympäristöä. Ne ovat työllisyyttä luovia tekijöitä. Ei tässä ole mistään manikialaisuudesta kyse. Ei ole kyse siitä, että on joko suuret tai pienet. Kaikki täytyy huomioida. Kaikkien täytyy olla mukana. Patenteista on totta, että meillä on, meillä on lobbausryhmiä, meillä on myös näitä oikeusoppineita, jotka suhtautuvat kriittisesti yhteen ainoan patenttiin. Myös kääntämislaitos on myös korporatiivinen, mutta kyllä meidän pitää nyt nähdä metsäpuilta. Tämäkin on kaunis vertaus ja metafora. Mutta asianajajat näkevät vain... Her er en masse arbejde for mig, øh, for at hjælpe virksomhed asianajat kyllä vain saarnaavat yksinkertaistamisen puolesta, mutta pitäisi heidän, meidän pitäisi myös olla tyytyväisiä. Heidänkin pitäisi olla tyytyväisiä siihen, mitä nyt on tapahtumassa, koska todellakin on totta, että kun maksetaan asianajajille, ei ole mahdollisuus investoida tai lisätä kasvua, mutta jos meillä on patentit käsissämme käytössämme, niin tietyn ajan aikajakson kuluttua, niin ei näillä lobbailla asianailla enää ole sitä varsinaista tehtävää. Niiden pitää päinvastoin valvoa ehkä. Heidän pitää valvoa vene vähemmän, mutta jokainen tässä nyt valvoo vain omaa tonttia. Eli emme näe metsään puilta, koska me uskomme, että kaupan lisääntyminen lyö lisää arvoa ja lyö lisää työllisyyttä, mutta meidän täytyy keskustella myös tästä kaikesta. Sæt en kæppe hjul for, at vi jäsenmaiden täytyy tajuta tämä. Tämän viestin me lähetämme. Tämä on keskeinen. Tämä on se solmukohta sisämarkkinoille. Niiden pitää olla halvempia, tehokkaampia, joustavampia. Ja toivon, että viimeisillä minuuteilla voitaisiin löytää ratkaisu. Ja toivomme todella pääsevämme maaliin. Yhteistyö teidän valiokuntanne kanssa kuin koko parlamentin kanssa on osoittanut, että yhteistyö toimii hyvin. Meillä on hyvät tavoitteet, me olemme voineet osoittaa, että sisämarkkinat saadaan joustavimmiksi ja tehokkaammiksi. Olen vakuuttunut, että kansalaiset ja yritykset hyötyvät meidän uusista ehdotuksistamme, jotka haluamme saada hyväksytyiksi. Olemme kiitollisia tästä. Minä, minun on kuitenkin pakko myöntää, että kaikki, mitä nyt tapahtuu ja on tekeillä sisämarkkinoiden sisällä ja sisämarkkinoiden ympärillä, eivät ole mitenkään meille suosiollisia asioita. Myös kulisseissa työstetään paljon. Yleisön silmissä kaikki ei ole mitenkään myönteistä ja hauskaa, mutta jos me haluamme parantaa liikkuvuutta, jos me onnistumme patenttikysymyksissä, niin, työ, niin työllisyys paranee. Jos me avaamme sisämarkkinat muille maille, niin kaikki hyötyvät tästä. Myöhemmin te varmasti muistanette tämän meidän hyvän yhteistyön meidän tanskalaisten kanssa ja toivottavasti osaamme olla kaikki siitä kiitollisia. Well, um, Oli Sund, thank you very much. Kiitoksia Oli Sund. Te nyt aloititte ja päätitte tämän Tatskan kauden ja osoititte, että hallitsette monet sisämarkkinakysymyksistä ja me arvostamme tätä kovasti. Tehän tiedätte, että me olemme näihin erikoistuneita ja te kävitte syvällisesti käsiksi näihin kysymyksiin ja me arvostamme tätä työtä. Eli me olemme edelleen yhteydessä erityisesti tanskalaisten kollegoidemme kautta ja toivotamme teille kaikkea parasta ja toivottavasti teillä on aikaa pitää pieni tauko nyt puheenjohtajakauden paineiden jälkeen ja nauttia sitten Tanskan auringon paisteesta ensi viikolla ja toivottavasti ensi viikolla siellä aurinkoista, kun minä menen sinne. Mutta uskon, että pidätte yhteyttä meihin ja te olette ehdottomasti sisämarkkinoiden ystävä ja toivottavasti pidätte meihin yhteyttä myöskin tämän jälkeen. Tehän olette elinkeinojen kasvuministeri, eli kiitoksia. Okay, ladies and gentlemen, um, back to our... No niin, sitten jatkamme aamuista työtä. Täällä on vielä lausuntoja ja tarkistuksia käsiteltävänä, joten jos nyt... Siis voisitko nyt olla hiljaa? Eli nyt siirrymme sitten tarkistusten käsittelyyn koskien Weisgerberin lausuntoa jonka aiheena, siis tämän tehdään ympäristövaliokuntaan tämä lausunto, ja aiheena on asetusehdotus moottoriajoneuvojen äänitasosta. Tohtori Weisgerber on valmistelija. Manders ei nyt ainakaan eilen ollut paikalla. No Westfall nyt on paikalla. Ryyle on paikalla. Itsekin olen oman ryhmäni varjoesittelijä, eli kommentoin hiukan myöhemmin tätä. Eli ensin Weisgerber saa puheenvuoron, hän voi kertoa missä mennään, ja sitten puhutaan kompromisseista, ja ehkä sitten katso vielä, että miten tämä asia on edennyt ympäristövaliokunnassa, eli olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitoksia puheenjohtaja. No ensinnäkin voin kertoa ympäristövaliokunnan tilanteesta, koska samaan aikaan kun tästä mietinnöstä keskustellaan, ympäristövaliokunnassa, sehän on siis vastuuvaliokunta, ja siksi tulin paikallekin vähän myöhään, koska esittelijä Uski teki juuri yhteenvedon, ja siellä oli myöskin Manders paikalla, ja hän varmaan hiukan myöhemmin tulee paikalla. No, uusimmat tiedot ovat nyt siihen liittyen, että me ol, meillä on nyt tiukka aikataulu, ja meidän täytyy äänestää tällä viikolla, jotta voimme lyödä lukkoon kantamme sitten ympäristövaliokunnan äänestystä ajatellen ja tästä on tarkoitus äänestää vielä heinäkuussa. Ja nyt kun on tehty tarkistuksia, neuvosto ei vielä ole ollenkaan ottanut kantaa tähän. Ja sitten esitteli ehdotti, että ympäristövaliokunnan äänestystä lykättäisiin syyskuulle. No meillähän on, meillä oli aavistus jo tästä, mutta meillä on kuitenkin hyvin tiukka aikataulu ja meillä on ollut hyvää yhteistyötä ja meillä oli hyvin varhaista keskustelua varjoesitelyiden kanssa ja tämä työ nyt saatiin päätökseen, mutta äänestys nyt ilmeisesti lykätään kuitenkin syyskuulle. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä rakentavasta yhteistyöstä. Meillä oli kaksi varjoesittelijäkokousta jo ennen määräaikaa tarkistusten jättämiselle ja on hyvä, että tästä voidaan keskustella varhaisessa vaiheessa, koska näin voidaan vauhdittaa työtä ja näin voimme tehdä yhteisiä tarkistuksia ja sitten ei tarvitse tehdä kompromissia ihan viime hetkellä. Nyt on kymmenen uutta tarkistusta vielä tullut tähän lausuntoon ja olen valmis tukemaan lähes kaikkia näitä tarkistuksia, joita kollegat ovat esittäneet. Me olemme laatineet myöskin yhteisiä tarkistuksia Westfalin ja myöskin ja Haberin kanssa ja varjoesittelijöiden kokouksessa me keskustelimme siitä, missä kohdissa voimme tukea toisiamme. No sitten tärkeitä kohtia, eli kohdat, jotka ovat kuluttajasuojan kannalta tärkeitä. No me haluamme enemmän tiedotusta kuluttajille, enemmän avoimuutta. Tämä on yleisesti meille tärkeä kysymys, ja meillä on jo merkintöjä hiilidioksidipäästöt ja melupäästöt, rengasmelu. Schwabhan oli tästä asiasta vastuussa ja ehdottaisin, että melupäästöt kuluttajien osalta tehdään näkyviksi ja tästäkin pitäisi tehdä merkintöjä. Taustana on se, että jos todellakin halutaan toimia avoimesti, niin voisin kuvitella, että tässä on nyt pakko hiukan innovoida rengasvalmistajien osalta. Eli voidaan sanoa, että kuluttaja voi sitten vaikka kysyä, millaiset melupäästöt ovat. Erityisesti tämä on mielenkiintoista monien tietyissä kaupungin osissa ja esimerkiksi yöaikaan voidaan rajoittaa, rajat, asettaa rajat melulle – No kaupunki tietysti voi tästä tehdä omat sääntönsä, mutta toisaalta myöskin kuluttajien ja myyjien on saatava tietoa melutasosta. Ja ympäristövaliokunnassa tilanne on nyt se, että nyt vastustetaan sitä, että vaikutusten arviointia nyt on vaadittu ja ymmärrän sen ympäristövaliokunnassa. Olen laatinut tähän tarkistuksen, jossa on puhuttu tästä vaikutusten arvioinnista, mutta Tätä ei kuitenkaan hoideta tässä asetuksessa. Se ei sovi tähän, vaan tämä on nyt vain vaatimus komission suuntaan. Eli tämä merkintä pitäisi sitten yhdistää sopivaan lakiin, eli tämä keskustelu on vasta alossa. Sitten sähköajoneuvot. Tämä on nyt toinen asia, joka on meidän kannaltamme tärkeä. Komission ehdotuksessa on puhuttu sähköajoneuvojen melutason harmonisoinnista ja sisämarkkinoiden kannalta harmonisointi on tärkeää. Ongelmana on se, että sähköajoneuvoissa, kun ne ajoivat alhaisella vauhdilla, niin nämä raja-arvot täytyy, niitä pitää tarkastella. Tietysti kun nämä ajoneuvot ajavat nopeammin, niin melu on suurempaa, mutta Nämä menettelyt ovat vapaaehtoisia, mutta jos valmistajat suostuvat tähän, niin sitten harmonisointi täytyy toteuttaa ja tehän tiedätte, että vetosin sen puolesta, ettei säänneltäisi sitä, millainen säännön, millaista melun ei pitäisi olla, vaan sanon sitä, millaista sen tulee olla. Ja tässä kohdassa uskon, että ympäristövaliokunta kyllä noudattaa meidän suositustamme. Sitten näistä meluraja-arvoista. Tähän olen tehnyt tarkistuksia Westfalin ja Harborin kanssa, myöskin kompromistarkistukseen ja olen poikennut hiukan omasta lausunnostani. Mutta tärkeää on se, että meillä on pitkän aikavälin tavoite. Komissio on puhunut tästä kahden ja viiden vuoden tavoitteista. Meillä on pidemmän aikavälin tavoitteet ja teemme uuden ehdotuksen liittyen näihin eri ajoneuvokategorioihin. Nehän ovat huonoja ehdotuksia komissiolta. Siitä ollaan pitkälti samaa mieltä ja tällä tavalla me voimme katsoa realistisesti näitä raja-arvoa. Olemme osittain vähän tiukempia kuin komissio, osittain realistisempia, mutta meidän täytyy katsoa tätä kokonaistilannetta. Teknologiaa, jota käytetään melun vähentämiseen, se voi johtaa siihen, että sitten taas hiilidioksidipäästöt kasvavat ja se voi vaikuttaa myöskin heikentävästi ajoneuvojen turvallisuuteen – niin no en nyt tiedä, mitä tämä saksaksi sanotaan, mutta tämä saattaa johtaa siihen, että esimerkiksi lämpötila nousee ja silloin henkilöiden turvallisuus saattaa vaarantua. Eli meidän täytyy katsoa tätä kokonaiskuvaa ja Westfalin tarkistukset tässä suhteessa ovat hyviä. Eli johdatosan kappaleissa pitää katsoa tätä kokonaistilannetta ja tästä syystä meidän täytyy katsoa myöskin näitä melutasoja. Sitten on eri vaiheita. Esimerkiksi rekka-autojen ja kuorma osalta, henkilöautojen osalta on erilaiset kaudet esillä. No, Manders on paikalla, se on hienoa. Ja sitten sanoisin vielä, että Manders on ehdottanut toisenlaista raja-arvotaulukkoa. Mielestäni tämä tarkistus, se nyt ei ole ainoa, jota en ole tukenut äänestyslistalla – monistakin syistä minä torjusin tämän tarkistuksen. Tässä ei ole mitään pitkän aikavälin tavoitteita, vaan ainoastaan viiden vuoden aikavälillä. Eli tässä ei ole mitään uusia arvoja. Sitten nämä eri tuotesyklit ja kehityssyklit rekkautojen ja henkilöautojen osalta, niitä ei ole otettu huomioon. Ja sitten meluarvojen, raja-arvojen nostaminen yhdellä desibelillä mielestäni sekin on vähän liian karkea. Tässä pitää tehdä vähän tarkemmin eroja eri luokkien välille. Ja sitten vielä viittaisin näin itse arvoihin. Eli tässä on kuusi erilaista sähköajoneuvomallia, jotka ovat saavulla esimerkiksi Electric. Jos tässä ehdotan nyt arvoja, 67 desibeliä tai siitä alempana, niin sitten ei enää voida pitää kiinni pelkästään sähköajoneuvokategoriasta. Ja on kiinnitettävä huomiota siihen, että nämä arvot ovat liian epärealistisia. Ja olen maininnut muitakin perusteluita tässä suhteessa, eli on hyvä, että olemme saaneet aikaan kompromisseja ainakin osan poliittisten ryhmien kanssa. No vihreät sanoivat, että hän näistä tyhjää, ja se on minusta ihan ok, jos he kuitenkin sitten tukevat tätä mietintöä sitten loppuäänestyksessä. No sitten lopuksi kiittäisin vielä varjoesittelijöitä miellyttävästä yhteistyöstä. Ja totta kai yritän sitten puolustaa ympäristö- ja sisämarkkinavaliokunnan kantoja huomenna. Ja meillä on ollut erittäin rakentava lähestymistapa tähän lainsäädäntöön. Kiitos. Uh, thank you very much indeed. Kiitoksia, Vice Eli sitten, niin Manders, tervetuloa. Hän on nyt tervehtynyt. Eilen hän, te olitte poissa moottoriajoneuvo kolmikantaneuvotteluista. Eli Westfalen, Manders, Ryyle ja sitten minäkin kommentoin vielä varjoesittelijänä. Eli Westfalen, olkaa hyvä. Kiitoksia. En nyt turhaan halua puhua pitkään. Tohtori Weisgerberhän jo puhui tästä yhteistyöstä ja se oli alusta pitäen selvää, että monissa kysymyksissä tässä lausunnossa ja keskusteluissa kävi ilmi, että hyvin pitkälti monissa valtaosassa kysymyksissä olimme täysin samoilla linjoilla. Täytyy kuitenkin sanoa, että täytyy kiittää nyt puheenjohtajavaltiota Tanskaa. Se oli hyvin rakentava ja tehokas myöskin Schengen-kysymyksissä. Ja ongelma on nyt se, että Eilen meillä oli kolmikantaneuvottelut ABS-kysymyksissä. Ja täytyy sanoa, että no tämä on nyt henkilökohtainen näkemykseni. Eli kaikki nyt ihan ei mennyt hyvin, eikä myöskään tällä alalla. Eli mitään kantaa ei vielä ole. Me olemme tehneet tämän työn. Me olemme toimittaneet näitä asiakirjoja. Ja kuitenkaan tämä ei näy näissä monissa yhteisissä tarkistuksissa, joita on laadittu. Ja siksi pyytäisin, tai olisin iloinen, jos täällä valiokunnassa tämä voitaisiin hyväksyä suurella enemmistöllä. Tohtori Weisgerber hän puhui juuri tästä, että nämä melupäästöt, rengasmelu, se on vain osa tätä ongelmaa. Minä olen tästä puhunut alusta pitäen. Toinen osa totuutta jota ollenkaan ei ole tarkasteltu, on sitten nämä tiepäällysteet. Ja kunnilla on tässä ongelmia, eli meidän täytyy vielä miettiä näitä. Osa tästä on nyt säännelty, mutta toistakaan osa ei saa unohtaa, ja tästäkin Weisgerber jo mainitsi. Tällä tavalla voidaan vaikuttaa siihen, että melua voidaan hiukan vähentää koska tiepäällysteet nyt ovat mitä ovat Euroopassa, ja siksi olisi hyvä, jos tämä lausunto voitaisiin hyväksyä suurella enemmistöllä. Kiitos. Thank you very much. Mr. Kiitoksia sitten Manders. Dank u, voorzitter. Uh, eh, mevrouw Wijskerper en ik waren net ook nog in, uh, in Envy. Kiitos puheenjohtaja. Rovers Weisberger oh, oli Envivaliokunnassa kuulemassa tätä keskustelun voimakkuutta. Mielestäni kaikkia ei ole vielä suinkaan sanottu. Toivon, että ainakin osa tarkastuksistani tullaan hyväksymään, mutta mitä minä nyt tässä jo voin nähdä tässä ehdotuksissanne ja teidän ehdotuksissanne, hyvä puheenjohtaja, on aika paljon hajontaa. Olen, olen vakuuttunut ja huomaan tässä myös samalla sen, että minua että minua on lehdistössä kutsuttu sisämarkkinoiden tappajaksi, mutta mielestäni yrityksethän vaikuttavat myös oman vaurautensa kehittymiseen. Työllisyys seuraa siitä sitten mukana, se on minun lähestymistapani. Mehän olemme tehneet lainsäädäntöä Andra Schwabin mukana, kun oli kyse renkaiden melupäästöistä. Kaikkihan tekivät tietysti parhaansa, kunnes ymmärrettiin, että Michelin renkaiden valmistaja, joka on johtaja markkinoilla, on hyväksynyt niin korkeat arvot, että meidän normimme ovat maailman parhaita – ja sitten ehkä muut seuraavat perässä. Näin me toivoimme, mutta ihan näin käynyt. Kiinalaiset toivat renkaita meille ja me sitten tuotimme vähemmän renkaita. <laughs> Vaikka meillä on hyvät normit, korkeat hyvät eurooppalaiset normit autoteollisuudessa, mutta meidän pitää autoteollisuudessa myös pystyä tuottamaan autoja, jotka eivät välttämättä noudata meidän kaikkia normejamme. Se hyödyttää työllisyyttä Euroopassa ja se hyödyttää, hyödyntää myös eurooppalaista imagoa. Meitä tietysti häiritsee melusäästö 25-50 prosenttia. Eurooppalaisista haluaisi, että, että säännöt olisivat hyviä. Se auttaisi kaikkia. Eurooppalainen veronmaksaja maksaa osan näistä e, tieinfrastruktuurien ääni meluvalleista. Meidän, mm, mm, kyllähän kansalaisetkin haluavat ostaa vähemmän meluisia autoja. 70 prosenttia kaikista yrityksistä ovat jo päässeet 75 desibelin rajalle. Miksi vielä annetaan puolitoista tai kaksi vuotta aikaa teollisuudelle? Tämä on minun tarkistukseni yksi ajatus. En ole puhunut tästä alle 75 prosentin desibeliä. Sanoi, että 70 prosenttia autokannasta noudattaa jo tätä rajaa. Ehkä tässä viiden vuoden sisällä tämä meluraja on jo paremmin hyväksytty. Kyllä, min, ei tämä viiden vuoden aikajakso ole niin tärkeä. Mielestäni tavoitteisiin pääseminen, periaatteellisuus on mielestäni tärkeämpää. Nykytilannetta ajannetten melupäästöjä ajatellen, ehkä me tulemme vähentämään meidän vaatimuksia, jos ajatellaan melupäästöjä niiden rajaa. Se on valitettavaa, koska tässä väärinkäytökset astuvat kuvaan. Meillä on paljon autoteollisuudessa autovalmistajia, jotka pyrkivät toimimaan siten, että eivät noudattaisi näitä olemassa olevia määräyksiä. Se on myös valitettavaa ympäristön kannalta, talouden kannalta, mutta myös kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. Hyvä puheenjohtaja, olin aika yllättynyt, kun luin teidän tekemiänne tarkistuksia. Esimerkiksi niissä sanotaan, että siirrytään 20-22 desibeliin joissakin raskaimmissa ajoneuvoluokissa. Toivottavasti pystytte selittämään tämän. En ymmärrä sitä oikein hyvin. Aika loogista on, että minibussit mielletään henkilöajoneuvoiksi. Sehän on ihan selvää, että jos se on suurempi, mitä suurempi bussi on, niin sitä enemmän se melua. En ymmärrä tätä logiikkaa, mutta äänestetään ja katsotaan, miten tässä käy voin kuitenkin sanoa, että Envin valiokunnassa keskustelu, keskustelua käydään vielä paljon. Äh, Mrs. Rydä. Kiitos, Tän Rydä. Jatkan nyt siitä, mitä Mandel sanoi lopuksi. Eli katson todellakin, että ympäristövaliokunta on vastuussa näistä raja-arvoista. No, rengas, renkaista teemme vain lausunnon, eikä meillä mitään lopullista kantaa. Se koskee ympäristövaliokuntaa. Ja olen samaa mieltä siitä, mitä Weiskerbe sanoi, että kaikilla haloilla joista me emme vastaa, niin meidän pitäisi äänestää tyhjää. Eli emme äänestä tämän puolesta, mutta emme äänestä myöskään vaihtoehdon puolesta, eli me äänestämme tästä tyhjää. Minusta on ihan hyvä se, että tässä on tehty ehdotuksia, jotta voidaan lisätä avoimuutta, eli merkinnät. Se on mielestäni hyvä. Tässä on nyt edistytty, vaikkakin tätä nyt ei lainsäädännössä voida säännellä, mutta komission täytyy nyt tässä tehdä jotain. Ja erittäin hyvä myöskin se, että tässä on puhuttu harmonisoinnista sähköajoneuvojen melun osalta. Joka tapauksessa me olemme samaa mieltä näistä kysymyksistä ja tuen myöskin Westfalenin mainitsemia johdantosan kappaleita, koska minä katson ja toivon, että ympäristövaliokunta myöskin tekee tämän eron. Mutta kuten sanoin, tämä ei kuulu meidän vastuualamme, mutta se kyllä sopii ihan hyvin johdantosan kappaleisiin. Okay. Thank you. Uh... Kiitoksia. No sitten minulta vielä pari huomiota. Tietysti viime kädessä tämähän on ympäristövaliokunnan vastuu, mutta meidän vastuumme sisämarkkinoiden kannalta on kuitenkin se, että meillä pitää olla realistista ja toteutettavissa olevaa lainsäädäntöä. Ja kun katsotaan ehdotuksia, joita monet meistä ovat tukeneet Vaskerberin johdolla, niin me olemme parantaneet ehdotusta tähän suuntaan. Jotkut näistä haasteista ovat hyvin suuria, niin tarvitaan suuria investointeja, siihen vaaditaan aikaa. Ja tämä on monimutkainen kysymys, kuten monet ovat todenneet. Tässä on kysymyksiä, jotka liittyvät renkaisiin ja muihin ajoneuvon osiin ja moottoreihin. Eli meillä on tietysti oikeus ottaa kantaa tähän, vaikkakaan meillä ei tietenkään ole mitään vahvistettua yhteistyötä ympäristövaliokunnan kanssa. Ympäristövaliokunta tekee ehdotukset, mutta kaiken kaikkiaan tämä on hyvin merkittävä vähennys melutasoihin, mutta se pitää esittää tavalla, että ajoneuvomarkkinat selviävät tästä siirtymävaiheesta, koska mehän pyydämme, että valmistajat tekevät huomattavia investointeja ja ottavat käyttöön uutta teknologiaa sen saavuttamiseksi. No sitten alueet, joilla voimme tehdä muutoksia, on se, kun katsotaan tiettyjä sisämarkkinaseikkoja. Ja koska valiokunta oli vastuussa, itse olin esittelijänä koskien tyyppihyväksyntä ehdotusta, ja tähän yhdistetään tietysti siihen, niin yksi asioista, johon kiinnitimme erityistä huomiota, varmaan muistatte, liittyy kysymykseen siitä, miten tyyppihyväksyntäasetus käsittelee pieniä erikoisvalmistajia – tai sitten suuria valmistajia. Pienet valmistajathan ovat ne, joilla on paljon vähemmän resursseja hoitaa näitä asioita, mutta toisaalta eh, ne ovat erittäin merkittäviä sekä kun ajatellaan ajoneuvojen tuotantoa tiettyihin ajoneuvokategorioihin. Ja tehän tiedätte, jos katsotte minun tarkistuksiani, että erityisesti haluaisin, että pitää katsoa kategoriaa ajoneuvojen osalta, joihin pyörätuolia voidaan ottaa sisään, koska näitähän on muutettu selkeästi sen valmistuksen jälkeen, jotta niihin voidaan ottaa pyörätuolit sisälle. Ja tämähän vaikuttaa sitten koko auton järjestelmään ja mielestäni me emme ole katsoneet, miten tämä sitten haittaa tiettyjen kategorioiden ajoneuvovalmistajia. Ja meidän täytyy muistaa nämä erityisvaatimukset ja minun tarkistukseni, joka sai tukea, niin kiinnittää huomiota juuri tähän. Ja sitten ajoneuvot, joita tuotetaan hyvin pienissä määrin. Olen ehdottanut, että niille annettaisiin pidempi siirtymäaika, koska nämä muutokset vievät aikaa. Ja joka tapauksessa, kun ajatellaan tätä kokonaismelupäästöä ja ajatellaan näitä pieniä erityis- erikoisajoneuvoja, niin niitä yleensä ei ajeta kauhean pitkiä matkoja, eivätkä ne aiheuta paljon meluja. No kriittiset alueet tietysti, kun ajatellaan melua Se koskee lähinnä suuria ajoneuvoja, autoja ja kaupallisia ajoneuvoja. Ja nehän ovat sitten niitä, jotka vaikuttavat eniten kansalaisiin. Sitten kaupalliset ajoneuvot. No tässä, tähän on tehty tekninen tarkistus. Mehän valvomme sisämarkkinalainsäädäntöä, joten kiinnitin huomiota siihen, että komission alkuperäisessä ehdotuksessa ei oltu samalla linjalla kuin YK ja Geneven ehdotuksissa näissä kysymyksissä, kun kyse oli kategorioista, jotka liittyvät kevyisiin jakeluajoneuvoihin, joihin kohdistuu lisävaatimuksia, joita ei kuitenkaan kohdistu koko kategoriaan. Eli tarkistukseni 23, ja toivottavasti se menee nyt läpi, niin se on tekninen tarkistus ja siinä käsitellään juuri tätä kysymystä. Tällä tavalla voidaan vähentää näitä turhia lisävaatimuksia jakeluajoneuvojen osalta. Ja näin asetus on sitten yhdenmukainen YK-suositusten kanssa. Eli kiittäisin Weisgerberia kovasti hyvästä yhteistyöstä. Minäkin olen ollut mukana laatimassa Westfalenin ja Weisgerberin kanssa useita tarkistuksia ja toivon, että ne hyväksytään huomenna ja sen jälkeen Weisgerber voi sitten puolustaa meidän kantaamme ympäristövaliokunnassa kokonaisuutena. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Ehkä komissio vielä voisi käyttää puheenvuoron. Philippe Jean, olisiko sinulla jotain sanottavaa? Niin pyydän anteeksi, että aikaisemmin toivottanut teitä tervetulleeksi. Ja kiitän myöskin toiminnastanne eilisestä kolmikantaneuvotteluista. Thank you. You know, it's an... odd. Kiitos. Meidän työnkuvaamme kuuluu, että olemme mahdollisimman diskreettejä. No niin, kaksi kommenttia aiemmin sanotusta. Me haluamme varmistaa sen, että on johdonmukaisuutta melulain säädännön ja olemassa olevan Geneven säännösten välillä. Tämähän on monimutkainen kysymys, koska Geneven säännöt joskus näyttäytyvät yksinkertaisena, mutta eivät ne sitä ole. Kyse on siitä, että linjaamme EUn lainsäädäntöä olemassa olevaan lainsäädäntöön. Periaatteessa katsomme, että on tarpeen saada tällainen linjaus aikaiseksi ja haluamme kiinnittää huomiota sellaisiin kysymyksiin, joissa yhdessä linjassa ei vielä olla. Teemme kaikkemme, jotta päästään kansainväliseen harmonisaatioon, harmonisointiin melukysymyksessä. Ja toinen seikka on se, että meidän täytyy muistaa perusperiaatteet tyyppihyväksynnästä. Tämähän on puitteisto, jonka otamme käyttöön melun näkökulmasta. Ja jos tämä ei ole aivan selkeää tekstistä, miten tätä puitteistoa käytetään. Tarkoitus on toimia niin, että järjestelmä olisi tehokas ja myös valvonta toimisi. Todellakin pyrimme parantamaan tilannetta, koska on oleellista, että teksti näyttäytyy puite, tyyppihyväksyntä puitelainsäädännön täydentävänä osana. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos. Toivottavasti me autamme osaltamme teitä tässä tehtävässä, että molemmat aspektit pysyvät mukana. Edustaja Weisgerber, haluatteko tehdä loppu? päätelmät ja totta kai huomenna äänestetään tästä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, ich werde natürlich... Kiitos. Totta kai mielelläni puolustan meidän kantojamme ympäristövaliokunnassa. Siellä esittelijä on edustaja Uski. Ja hän on kyllä avoin sille, että hän ottaa huomioon minun lausuntoni. Minä olen lausunnon valmistelija ja siinä ominaisuudessa totta kai olen tavannut varjoesittelijöitä. Kun ajatellaan sähköajoneuvoja, toivottavasti sekin asia saadaan kuntoon. Haluan kiittää yhteistyöstä kaikkia taso- tahoja, myös edustaja Westfalia – Hän, hän korosti tiepäällysteitä. Myös ilmanlaatu on tärkeä kysymys. Tatarella ja Uski EPPstä ovat nostaneet nämä kysymykset esille. Nyt keskustellaan siitä, voitaisiinko teitä luokitella. Ja yritämme painostaa nimenomaan tähän suuntaan, että tilanne paranisi. Ongelmana on oikeastaan se, että vastuuhenkilöt vastuutaho on toinen. Paikalliset ja alueelliset viranomaiset ovat tällä hetkellä vaikeassa tilanteessa, ongelmia on. Toki tämä pitää mainita, mehän keskustelemme ajoneuvoista. Ja jäsenvaltiotkin täytyy vetää kaikkeen tähän mukaan. No sitten edustaja Manders. Me molemmat haluamme aikaiseksi saman lopputuloksen. Kenties keinot ovat hieman toisenlaiset. Me keskustelemme tässä melutasosta ja aika yllättävää on, että minun ehdotukseni raja-arvoista on kunnianhimoisempi kuin ympäristövaliokunnan esittelijän ehdotus. Westfalia ja muut kollegat katsomme hieman laajempaa kuvaa, niin kuin täytyykin. Teollisuus voi totta kai tehdä enemmän, mutta tämänkin kanssa täytyy olla hieman varovainen. Täytyy muistaa se, että voi käydä niin, että hiilidioksidipäästöt lisääntyvät silloin, kun pyrimme ratkaisemaan muita ongelmia. Miten saamme renkaista hiljaisempia ja tätä kautta sitten, jos hiljaisuuteen pyritään, niin voi olla, että pitoominaisuudet heikkenevät. Tämän tyyppisessä lainsäädännössä on tärkeää, että valmistajat haluavat päästä jonkinlaiseen lukemaan kautta kaikenlaisen kaluston. Ja jos tämä ei onnistu, niin sitten syntyy ongelmia. Tässähän keskitytään yksittäisiin ajoneuvoihin, joten tilanne on vielä vaikeampi. Jos me sanomme, että 50 prosenttia ajoneuvoista voi saavuttaa tason, 30 prosenttia taas ei voi, ja niin kuin edustaja Manders sanoi, jos prosentteihin mennään, niin sitten täytyy sallia tietyt ajoneuvot, jotka eivät pääse raja-arvoihin. Totta kai voi olla, että näemme nämä asiat hieman eri vinkkelistä riippuen jäsenvaltiosta. Joka tapauksessa minä puolustan omaa ehdotustani ja minusta edustaja Ryyle on aivan oikeassa. Tämä ei ole yksi meidän keskeisiä toimivaltuuksiamme. Voi olla, että jos on liian tiukkana liian nopeasti tämän melutason kanssa, niin sitten syntyy liian suuria kustannuksia. Ja tämä totta kai on meille tärkeää, että valiokunnassa vihreillä on ymmärrettävästi toinen näkökulma. Mutta kuitenkin toivon, että loppujen lopuksi saamme ehdotuksen tueksi laajan enemmistön. Ja saamme kollegoiden tuen. Puheenjohtaja Haber Äänestyslistan olen merkinnyt plussan teidän tarkistuksenne perään. Se on tarkistus 27. Ja totta kai tässä on mahdollisuus jonkinlaisista erityisjärjestelyistä, esimerkiksi sellaisten ajoneuvojen suhteen, jotka kuljettavat pyörätuoleja ja niiden matkustajia. Kenties edustaja Manders voisi olla tietyistä ehdotuksista samaa mieltä niin, että pääsisimme sellaisen kantaan, joka on kaikille hyväksyttävissä. Ja näin sitten muiden valiokuntien kanssa myös päästäisiin konsensukseen. Kiitos. Okay. No hyvä. Kiitos tästä. Huomenna aamulla, aamupäivällä tapaamme toivottavasti myös muiden asioiden tiimoilta vielä tänään tapaamme, mutta joka tapauksessa tässä aiheessa teidän lausunnostanne. Huomenna äänestämme. Äänestys alkaa kello 9.30. Ja sitten mennään ympäristövaliokuntaan, jossa 10. heinäkuuta äänestetään. En tiedä ainakaan viivästyksistä mistään erityissyystä. Kiitos tästä. No niin. Asia on käsitelty ja olemme täsmällisesti aikataulussa ja voimme siirtyä toiseen lausuntoon, aiheena sosiaalisen yrittäjyyden aloite. Tämä on lausunto työllisyysvaliokunnalle. Ja Hans Becker on siellä esittelijänä. Valitettavasti nyt valmistelija ei ole paikalla, joten Schwab esittelee tämän lausunnon. Perez on paikalla. Hatsimarkakis, Rule ovat paikalla. McClarkin niin ikään. Eli taitaapa olla talot tupa täynnä vastuuhenkilöitä. Kuunnellaan ensin Schwabia valmistelijan edustajana ja sitten puheenvuoro kierros, varjoesittelijöiden puheenvuorot. Muistutan vain, että tästäkin äänestetään huomenna. Edustaja Schwab. Kiitos hyvä puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minun täytyy sanoa että teille tämä käsite Tämä virkaa tekevä esittelijä miellyttää minua suunnattomasti. Valitettavasti minä olen täällä vain täällä teille raportoimassa vain sitä, mitä esittelijä itse olisi halunnut teille kertoa. Meidän esittelijämme, joka valitettavasti ei päässyt paikalle tänään. Hyvät naiset, hyvät herrat, sosiaalinen yrittäjyys, joka on komission aloitteissa otettu esille, on meille kiistämätön potentiaalin lähde. Se vahvistaa talouskasvua, työllisyyttä sisämarkkinoilla. Kuitenkin että mehän tarvitsemme myönteisen ekosysteemisen työkehyksen, jotta sisämarkkinat kehittyisivät. Tämä pitää nähdä tämä ekosysteemi kytkettynä tähän sosiaaliseen yrittäjyyteen. Pitää myös tajuta, onko riittävästi mahdollisuuksia, jotta nämä yritykset erityisprofiileineen voivat ottaa tämän huomioon. Sisämarkkinaoikeuksissa tarvitaan yhdenvertaisia olosuhteita kilpailuissa ja e- välttää kilpailuvääristymiä. Meidän pitää ottaa huomioon aivan erityisesti tässä lausunnossa – se tosi seikka, että erityismääräykset sopimussuhteissa määrittelevät, täsmentävät yritysten luokittelua. Esimerkiksi jos on kyse vammaisten henkilöiden työllistämisestä, se pitää ottaa aivan erityisesti huomioon. Näiden henkilöiden täytyy myös päästä hyötymään tästä aloitteesta. Rouva Hanslik on sitä mieltä, että on erittäin tärkeää yritysten kehitykselle sosiaalisen yrittäjyyden kehittämiselle olisi strategia pitkälle aikavälille rajat ylittävä ja todella yleiseurooppalainen ekosysteemi. tämä mainitun ekosysteemi täytyy luoda siihen hyvät mahdollisuudet. Rouva Hanslik toivomuksissaan eh, toivoo, että sosiaalisen yrittäjyyden merkitystä – korostettaisiin. Eli kuluttajien erityistarpeet myös otettaisiin huomioon. Ajattelen tässä erityisesti heikossa asemassa olevia, heikommassa asemassa olevia kuluttajia. Kuluttajat, jotka ovat myös meidän kannaltamme tärkeitä. Mitä tämä sosiaalinen yrittäjyys merkitsee, tarkoittaa meille? Se on tärkeä vektori, eteenpäin vievä voima kasvun saralla – sen myötä me voimme olla aktiivinen yhteiskunta. Uudistavia ehdotuksia vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Samoin se on myös inklusiivisen kokonaisvaltaisen kasvun lähde. Jos kompromissitarkistuksia on laadittu, jos ne on jätetty ja jos niitä on myös tuettu SD-ryhmässä ja EC-ryhmässä ja liberaaleissa, Teidän ryhmänne hyvä puheenjohtaja tukee kaikkia kompromissitarkistuksia paitsi ensimmäistä. Siinä on kyse mikroluotoista. Erityisesti meillä on mahdollisuus palata siihen keskustelun tiimoilla. Olen, sin olen erittäin iloinen ja valmis käymään keskustelua. Teen sitten selonteon esittelijä, teen raportin esittelijän laatijalle. Kiitos. Esit, esit, esit, lausunnon laatijalle. Also in No niin, eli voitte sitten tehdä yhteenvedon vielä myöhemmin. No niin, sitten varjoesittelijät. Erikoinen Peres, Jasimar Kakis Ryyle, McLaughlin. Erikoinen Peres, olkaa hyvä. Muchas gracias, muchas gracias. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Schwabia siitä, että hän puhui näistä haavoittuvassa olevassa olemista kuluttajista ja meidän ei pidä heitä missään nimessä unohtaa. Myöskin haluaisin kiittää Hanslikia hänen joustavuudestaan. Hän on ottanut mukaan osan tarkistuksista, joita minun ryhmäni on esittänyt. Meillä on nyt kuusi kompromissitarkistusta, ja minun ryhmälleni ne ovat keskeisen tärkeitä. Kohdassa yksi puhutaan sääntelystä, joiden avulla voidaan lisätä sosiaalisten yritysten tilannetta ja täytyy ottaa huomioon niiden toiminnan erityispiirre ja täytyy kiinnittää huomiota myöskin rahoitukseen ja katsoa, millä tavalla voidaan edistää sosiaalisia yrityksiä, soliasta yrittäjyyttä. Ja sitten kohdassa kaksi, siinä puhutaan siitä, että täytyy korostaa erityisesti sitä, että sosiaalisten yritysten tavoitteena on ymmärtää tarpeita ja täytyy kuunnella kuluttajia. Täytyy katsoa hyviä käytänteitä, ympäristöä, luontoa, sosiaalisia normeja ja suurempaa solidaarisuutta. Sitten kohdassa neljä. Meillä on siihen tarkistus, jossa korostetaan, että sosiaaliset yritykset auttavat rakentamaan aktiivista yhteiskuntaa, joka tukee kestävää ja osallistuvaa talouskasvua ja joka kasvattaa sisäistä solidaarisuutta, tasa-arvoa naisten ja miesten välillä ja myöskin sosiaalista kohesiota. Ja mukaan otetaan myöskin pysyvän työn käsite ja työ- ja perheelämän yhteensovittaminen ja kestävyys. Kohdassa kuusi on viitattu sosiaalisiin palveluihin, jota komissio on ehdottanut. Meillähän on direk- direktiivejä, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin, ja siinä korostetaan, kuinka tärkeitä ne ovat paikallisviranomaisten tasolla. Nehän vastaavat näistä tarjouskilpailuista, ja tarkoituksena on tarjota laadukkaita palveluita, jotka edistävät sosiaalista kohesiota. Ja sitten kohdassa kahdeksan, siinä puhutaan siitä, kuinka tärkeää on poistaa esteitä, jotka estävät sen, että kehitetään taloudellista toimintaa sosiaalisen talouden alalla onhan osoitettu, että tällä tavalla nehän toimivat parhaiten nyt kriisin aikana, joten meidän täytyy erityisesti keskittyä siihen, että tehdään näistä hallinnollisista kysymyksistä joustavampia. Ja näiden tarkistusten avulla voimme sitten äänestää valtaosan tarkistusten puolesta. Kiitos. Thank you, Mrs. Perez. Kiitoksia. Sitten Markakis. Kiitoksia. Haluaisin Hanslikia kiittää, vaikka hän nyt ei ole paikalla. Ja kiitän erittäin hyvästä yhteistyöstä varjoesittelyiden kanssa. Hän on laatinut hyvän tekstin. Se on tasapainoinen ja siinä on otettu mukaan kaikki tärkeimmät kysymykset. Sosiaaliset yritykset voivat olla merkittäviä innovaation kannalta ne edistävät kestävää kasvua ja siellä ei luoda ainoastaan työpaikkoja, vaan ne ovat myöskin tärkeitä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden osalta. Ja jos katsotaan nyt kehitystä Euroopassa, niin voidaan nähdä, että köyhyys ja sosiaalinen yhtenäisyys on yhä keskeisempi. Tätä ei ehkä osattu kuvitella, mutta monissa asioissa, äh, monissa maissa Etelä-Euroopassa tämä nyt nähdään ja tilanne aika pelottavakin. Eli on nyt hyvä, että tällä hetkellä käsittelemme näitä kysymyksiä. Valiokunnassa kaikissa ryhmissä oltiin samaa mieltä siitä, ja kuten Schwabkin totesi, että sosiaaliset yritykset tarvitsevat huomattavaa tukea, mutta meillä täytyy myöskin olla huomattavia kannustimia, joita niitä kehitetään edelleen. 11 miljoonaa ihmistä Euroopassa toimivat näissä yrityksissä, eli 6 prosenttia työvoimasta se ei ole mikään pikku luku. Ja nyt kriisin aikana, joka nyt tuntuu monissa maissa, niin tämä on merkittävä tekijä. No sitten on kompromissitarkistuksia. Erityisesti pidän hyvänä sitä, että on vaadittu byrokratian vähentämistä, koska sosiaalisissakin yrityksissä sisämarkkinoilla on hyvin runsaasti byrokratiaa, ehkä vielä enemmän kuin muissa yrityksissä ja jäsenvaltioiden täytyy puuttua tähän vahvemmin. Eli kaikki hallinnolliset esteet sosiaalisten yritysten toiminnan tieltä on raivattava pois. Sitten kun ajatellaan näitä julkisia hankintoja, tästä keskustellaan samanaikaisesti, niin meidän pitää saada sosiaaliset yritykset niihin paremmin mukaan. Me tarvitsemme oikean sekoituksen yksinkertaistamista ja uudistamista, ja Tarabellan mietinnössähän tästä on puhuttu. Ja näitä asioita voidaan vielä laajentaa, mutta mehän teemme näitä asioita samanaikaisesti. Sitten yksi asia erityisesti, eli tämä rajat ylittävä yhteistyö sosiaalisten yritysten välillä. No sillä saralla voi vielä tapahtua paljon, tässä on synergiavaikutuksia, joita vielä ei ole hyödynnetty riittävästi, ja itse tulen alueelta, jossa rajat ylittävä yhteistyö kolmen maan välillä, Luxemburg, Ranska ja Saksa, on hyvin näkyvää. Ja tiedän, missä näitä esteitä on, erityisesti sosiaalisten yritysten osalta. Ja olen iloinen siitä, että esittelijä on puuttunut nimenomaan tähän rajat ylittävään yhteistyöhön ja tukenut sitä, ja kompromissitarkistuksessa kuuma peruna on terveydenhuolto. Meillähän on rajat ylittävän terveydenhuollon direktiivi. Me haluamme parlamentissa parempaa yhteistyötä tällä saralla. Monet sosiaaliset yritykset toimivat juuri tällä alalla ja meidän pitäisi pohjata toimintamme jo olevalle direktiiville ja meidän täytyy hyödyntää olemassa olevaa potentiaalia. Ja tällä mikroalalla tässä ei ole riittävästi käsitelty sisämarkkinakysymyksiä ja tämä voisi olla merkittävä tekijä, jolla voitaisiin päästä tästä kriisistä. Haluaisin kiittää vielä esittelijää hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Uh, thank you very much, Mr. Hatzimakakis. Kiitos. Sitten Ryylä. Also ich kann mich kurz... Niin, voin puhua ihan lyhyesti. Minäkin haluaisin kiittää Hanslikia, vaikka hän ei ole paikalla. Hän on laatinut hyvän asiakirjan hän on tehnyt rakentavaa yhteistyötä kanssamme. Mekin viime kädessä tuemme kompromisseja. Me olemme mukana niiden laatimisessa, koska tämä on lausunto ja pienen ryhmänä meidän täytyy asettaa painopistealueita. Haluaisin nyt tässä vaiheessa puhua yhdestä asiasta, joka on mielestäni tärkeä. Eli sosiaaliset yritykset, nehän ovat hyvin erityyppisiä. Esimerkiksi on yrityksiä, jotka ovat pieniä hyvän tekeväisyysyrityksiä, ei voittoa tavoittelevia yrityksiä, tai sitten on myöskin suuria kaupallisia yrityksiä. Ja jos tätä nyt ei oteta huomioon, niin ongelma, ongelmia syntyy. Henkilökohtaisesti mielestäni erityisen ongelmallista on se, että sosiaaliset yritykset otetaan pois silloin, kun kyse on julkisen ja julkisen tahon yhteistyöstä – ja sitten on yhteistyötä myöskin sitten sosiaalisten yritysten kanssa. Kun kyse on sosiaalisesta yrityksestä, niin se ei ole sama kuin ei-voittoa tavoittelematon yritys. Eli tähän asiaan meidän pitää vielä paneutua, kun kyse on julkisista hankinnoista. Ja sitten kompromisseissa olen nyt katsonut, täällä ei ole puhuttu mitään näistä asioista, eli tämä on hiukan sekava, mutta tämä sitten oikaistaan äänestyksen yhteydessä. Thank you. Yes, thank you very much, I think. Kiitoksia. Nämä ovat tietenkin tärkeitä kysymyksiä tässä työssä. Sitten McLaughlin. I too well. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin pidän tervetulleena tätä lausuntoa Antselikin laatimana ja olen samaa mieltä yleisestä suunnasta sekä kompromissien sisällöstä, jota on ehdotettu. Olen tehnyt tähän lausuntoon tarkistuksia, jossa korostin pk-yritysten merkitystä sosiaalisten yrityksen kentällä ja sitä, että meillä olisi valtavirtaistettu tai tällainen joustavoitettu sääntelykehys. On keskeistä, että todella keskitymme pk-yrityksiin ja siihen, miten ne voivat saada lisää taloudellista tukea. On myös varmistettava, että aina byrokratia leikataan silloin, kun se ei ole välttämätöntä. Mikroluottoehdotus PK-yritykselle on mainittu komission tiedonannossa äh, sosiaalisten yritysten yhteydessä. Toivottavasti kollegat tukevat tätä komission hyödyllistä aloitetta. Tiedän, että tähän liittyy kysymyksiä, mutta minä ehdotan, minä kannatan sitä, että käytettäisiin mikrolainoja tällaisille yrityksille. Olen tehnyt myös tarkistuksen, jossa korostetaan sosiaalisten yritysten merkitystä työpaikkojen luomisessa ja kasvun mahdollistamisessa. Olen tyytyväinen, että nämä molemmat ovat mukana kompromisseissa. Tietyt tarkistukset, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin, olivat vaikeita ryhmälläni tukea. Erityisesti kompromissi neljä oli tällainen. Siinä on julkiset hankinnat ja sosiaalipalvelut yhdistetty. Meistä oikea paikka ei ole tämä lausunto, mutta kun ajattelemme sopimuksia, niin varmaankin tässä päästään kompromississa viisi järkevään ratkaisuun, jota voimme tukea. No sitten muut tarkistukset, joita on jätetty. Ne osittain ovat ajautuneet työlainsäädännön alueelle, enkä tiedä onko se meidän vastuullamme, vaan jäsenvaltioiden täytyy työlakeja panna täytäntöön. Näitä tarkistuksia me emme pysty tässä lausunnossa tukemaan. Mutta korostaisin vielä, että me olemme tyytyväisiä enemmistöön tässä lausunnossa ja kompromissin neljä suhteen, niin kenties tänään vielä sitä voidaan työstää. Kiitos. Good. Thank you very much indeed. Kiitoksia. Haluaako joku muu edustaja vielä osallistua keskusteluun? Katso nyt valistelijan suuntaan, mutta hän nyt ilmeisesti on poistunut. Onko hän tuolla kulman takana? No, No hänen puolestaan sitten haluaisin kiittää teitä kovasti panoksestanne. Äänestys toimitetaan siis huomenna ja varmaan Hanslik sitten tekee yhteenvedon, mutta meidän täytyy äänestää huomenna, koska käsittääkseni työllisyysvaliokunta hyväksyy mietinnön 20. heinäkuuta, eli meidän täytyy äänestää huomenna. Komissiosta ilmeisesti kukaan ei ole täällä vastaamassa tähän kysymykseen, eli Kiitoksia kaikille tästä keskustelusta. Olemme nyt hiukan aikataulusta edellä. Meidän pitäisi jatkaa 11.15. Silloin käsittelemme näitä vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyitä. No, esittelyt nyt eivät ole paikalla. Eli jos pidämme nyt pienen kahvitauon, mutta olkaa sitten vartija oli 11 jälleen paikalla, niin jatkamme keskustelua silloin. Kiitos.

Uh, so, ladies and gentlemen, it... No niin, kello on vartti oli 11. Eli nyt käynnistämme keskustelun kahdesta erittäin tärkeästä ehdotuksesta, eli vaihtoehtoinen riidanratkaisu ja sitten verkkovälitteinen riidanratkaisu. Ja näitä asioita käsitellään yhdessä, koska ne tietysti liittyvät läheisesti toisiinsa. Ja toivotan tervetulleeksi Louis Gregin esittelijän. Olen iloinen siitä, että hän on paikalla. Rosettu nyt vielä ei ole paikalla. En tiedä, onko Schwab nyt hänen sijaisensa tässä kysymyksessä. Ilmeisesti ei. Ja nyt täytyy tarkistaa, täällä on varjoesittelyitä. Mayer on täällä. Repo ei ole paikalla. Rochefort on täällä, Ryyle on täällä, Fox on paikalla. Ja Dion Transfilidisia odotellaan vielä. Ja toivotan tervetulleeksi huipputiimin Sanko pääosastosta komissiosta. Jacqueline Mainer ja Maria Kristina Husso ovat täällä. He ovat sisämarkkinavaliokunnan hyviä ystäviä, eli he vastaavat sitten sitten näihin kysymyksiin hiukan myöhemmin. Eli pidemmittä puheitta käynnistämme keskustelun ja ensin vaihtoehdollinen ratkaisu, eli Louis Greg voi esitellä tarkistuksia, joita tähän mennessä on tehty ja miten näissä asioissa edetään. Ja sitten katsotaan, miten etenemme. Good morning everybody. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta. 124 tarkistusta on tehty mietintöluonnoksen ja niitä oli kaiken kaikkiaan yli 400 sitten ADR-direktiiviin. Ne kattavat kysymyksiä ja ehdotuksia ja tietysti ensisijaisesti soveltamisala, kotimainen ja rajat ylittävä ulottuvuus ja pitäisikö ottaa huomioon myös henkilöt, jotka ovat kauppiaan palveluksessa. Pitäisikö kuluttajilla olla velvoitus ottaa yhteys kauppiaaseen ennen vaihtoehtoista riidanratkaisuhakemusta? Kauppiaiden täytyy kuluttajille esitellä tiedot ja sitten periaate oikeudesta ja vapaudesta. Ja toinen tärkeä kysymys oli se, pitäisikö kauppiaan hakemuksia ottaa käsiteltäväksi ADR-menettelyssä. Tässähän tietysti täytyy muistaa riippumattomuus ja kustannukset. Sitten soveltamisalasta taitaa olla yleinen sopimus siitä, että kauppiaan palkattuna olevien henkilöiden hakemukset voisivat vaarantaa riippumattomuuden tässä järjestelmässä. Jotkut tarkistukset kuitenkin on tehty, jotka sisältävät tämän ajatuksen, kunhan on tiettyjä turvalausekkeita tilanteen varalle mahdollisesti tätä voitaisiin harkita. Katsotaan, miten tähän päästäisiin. Se riippuu niistä kriteereistä ja suojalausekkeista, jotka valiokunta voisi hyväksyä. Katson kuitenkin, että kun nyt on tarkistuksia, jotka pyrkivät poistamaan tämän ajatuksen kokonaan, minä vastustan suojalausekkeiden poistamista. Niin ikään meillä on tarkistuksia, jotka pyrkivät rajoittamaan tämän pelkästään rajat ylittäviin tapauksiin, niin nämä tulevat kuelta. Jos soveltamisala kattaa pelkästään jomman kumman kategorian, niin syntyisi sirpaloitumista ADR-alalla. Ja minun mielestäni se loisi, loisi epätasa-arvoiset suojan olosuhteet. Tietyt sektorit on ehdotettu poistettavaksi, esimerkiksi koulutus- ja terveysala. Jotkut tarkistukset menevät liian pitkälle, jätetään monia yleisyödyllisiä taloudellisia palveluita soveltamisalan ulkopuolelle. Yleisyödylliset palvelut on hyvin laaja termi. Näin kuluttajat minun mielestäni eivät voisi käyttää ADR hyvin merkittävillä sektoreilla. Ja tämä voisi johtaa sitten hämmennykseen kuluttajien keskuudessa – ja rajoittaa ADRn soveltamismahdollisuuksia. Sen takia minä en jättänyt mitään erityistä alaa soveltamisalan ulkopuolelle, vaikkakin meillä on poikkeuslista. Pyrin täsmentämään, mitä direktiivi kattaa. Kiistat äh, palveluista ja tavarakaupasta, jotta päästään minimiharmonisaation tavoitteeseen. Erityisesti tässä lausekkeessa pitäisi katsoa eri jäsenvaltioiden erikoispiirteitä niin, että onko ristiriitoja kansallisen lainsäädännön kanssa. Toinen tarkistusrypäs tuli eh, siitä aiheesta, miten kuluttajat voivat ottaa yhteyttä kauppiaaseen. Olen samaa mieltä, että kuluttajien pitäisi ottaa yhteyttä kauppiaaseen ennen kuin turvautuvat ADRään. Kuitenkin tietyt tarkistukset tekisivät tästä velvoitteen. neuvoston yleislähestymistavan mukaisesti pitäisi rohkaista kuluttajaa ottamaan kauppiaseen yhteys. Ja perusoikeuskirjassa on kuitenkin tämä mahdollisuus, että tuomioistuimen puoleen voidaan kääntyä. Tarkistuksessa on se periaate, että jäsenvaltiot voivat pitää kiinni ADR-menettelysäännöistä ja näin ollen ADR elimet voivat toimia tehokkaammin, kunhan määräykset direktiivissä tulevat noudatetuiksi. Velvoite kuluttajalle ottaa yhteys kauppiaaseen ennen kuin käännytään ADRn puoleen on menettelytapa sääntö, joka on olemassa tietysti jäsenvaltioissa, mutta ei muissa. Kun täsmennetään tällaista sääntöä, niin tarpeettomasti Tällainen sääntö otettaisiin sitten käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa. Niin kuin sanoin, direktiivillä pyritään äh, saavuttamaan minimiharmonisaatiotaso, kun ajatellaan tiedotusta ja toisaalta ADR-laatua. Menettelysääntöjen pitäisi kuulua jäsenvaltioiden toimivaltaan. Sitten tiedotusvelvoitteet. Suurin osa tarkistuksista osoittaa, että olemme samaa mieltä siitä, että kauppialla on velvoite tarjota kuluttajalle äh, faktuaalista tietoa. Jotkut tarkistukset, joita olemme saaneet, rajoittaisivat tätä tiedon tarjontaa. Ja näin ollen katson, että tämä heikentäisi kuluttajan asemaa. Sitten vapaus ja oikeudellisuus, juridisuus, lainsäädännön mukaisuus on tiettyjä eroavaisuuksia, mutta yleisesti tarkistukset menevät samaan suuntaan, eikä pitäisi olla liian vaikeaa päästä kompromissiin näistä kahdesta periaatteesta. Sitten viides kysymys joka minusta on tärkeä, se, että kauppiatkin voisivat äh, toimia kuluttajia vastaan näissä hakemuksissaan. Kuitenkin katson, että harmonisointi tässä asiassa olisi tavoitteen vastaista. Pitäisi tehdä todellinen vaikutusarvio ja palautteen mukaan monetkaan yritykset eivät halua tai toivo tällaista välinettä. Ne katsovat, että toisellakin tavalla kiistat voidaan ratkaista kuluttajien kanssa. Kauppiaiden ainut valituksen aihe on se, että maksuja ei tule. Sitten voi olla korkeita hankintakustannuksia, eikä tällaiset valitukset sovi ADRn käsiteltäväksi. Yleisesti olemme samaa mieltä siitä, että menettelyn pitäisi olla kuluttajille maksuton, mutta kuitenkin pitää olla varovainen tarkistusten suhteen, jossa todetaan, että häviävä osapuoli korvaa voittavalle osapuolelle menettelyn kustannukset. Tämähän olisi eh, este kuluttajille käyttää ADR ja se sitten harmonisoisi myös ADR-elinten rahoitusta, ja tämä ei ole direktiivin tarkoituksena. Olen samaa mieltä siitä kannasta, että tämä pitäisi olla maksutonta kuluttajille, ja rahoitusmuoto päätökset pitäisi jättää jäsenvaltioiden toimivallan varaan. Riippumattomuus. Riippumattomuusperiaate on mukana mietintöluonnoksessani erillisenä artiklana, mutta olemme saaneet aika lailla tarkistuksia liittyen puolueettomuuteen riippumattomuuteen. Yritän laatia kompromissin ja ottaa huomioon eri lähestymistavat niin, että on jonkinlaista keskitettyä ajattelua tässä asiassa, eikä ajatusta levitetä eri paikkoihin. Neuvoston lähestymistapan suhteutettuna me olemme linjassa suurimmasta osasta kysymyksistä, erityisesti vapaus- ja lainsäädännön mukaisuuskysymyksissä. Sitten meillä on määräyksiä tiedon toimittamisesta, ja tietysti trilogiinkin jää vielä selvitettävää. Meillä on varjotapaaminen 28. kesäkuuta aikataulussa. Mielelläni kuulisin nyt kollegoiden näkemyksiä ja varjoesittelyiden näkemyksiä. Kiitos puheenjohtaja. Well, thank you very much. Kiitoksia kaikesta tekemästäsi työstä. Täällä on nyt varjoesittelijöitä kumpaankin mietintöön, eli Tuun Ensin hän vastaa ODR-asetuksesta ja sitten jos sopii harjoittelijoille, niin sitten he voivat käsitellä näitä kumpaakin samaan aikaan, koska nämä menevät päällekkäin. Mayer puhuu ADRstä ja Gebhard, oletteko te Revon sijaisena tänään? Selvä. Tuun, olkaa hyvä. I'll try to do this in English, okay? Kiitoksia. Puhun nyt englantia. Olen tavannut varjoitsijat moneen kertaan ja kiitoksia kaikista tarkistuksista ja kokouksista. Se oli hyvin hedelmällistä. Olen tavannut komission myöskin moneen kertaan, joka nyt on paikalla. Juu, hei. Ja sitten ODR. No en edes tiedä, miten se käännetään muihin kieliin. Sekin on yksi asia, josta voidaan keskustella. Ei nyt ehkä tänään, mutta jos tarvitsemme nimen, joka sitten toimii kaikille Euroopassa, kuten Solvit tai muut, niin sitä pitää muokata hiukan vielä. Olen saanut paljon tarkistuksia. Jotkut niistä käsittelivät esimerkiksi... No, ei kun hetkinen, Anssi, muutama sana vielä ensin. Eli ADR, mietintö, jonka Greg on laatinut, niin ODRn komission mukaan se liittyy myöskin tähän ja tämä koskee kuluttajia ja kaikkia kauppiaita. Ja silloin voidaan käyttää ODR-foorumia, jotta voidaan löytää oikea riidanratkaisumenettely. sähköisen kaupan osalta. Ja ODR koskee valittajan tilannetta. Olen saanut paljon tarkistuksia ja yksi niistä on mielestäni hyvin tärkeä. Eli jos kyse on verkko internet niin silloin fyysistä läsnäoloa ei tarvita osapuolten osalta. Tämä asia tuli esille monessa tarkistuksessa. Komissio on puhunut ODR-toimijoista ja olen yrittänyt yksinkertaistaa tätä asetusehdotusta. Ja monet teistä olivat samoilla linjoilla joten monet teistä ovat ehdottaneet, että poistettaisiin tämä. Tässä on nyt tarpeetonta päällekkäisyyttä, koska meillä on jo eurooppalaiset kuluttajakeskukset, ODR, toimintapisteet. Siellä on ihmisiä, ei nyt tarvita enää muita samantyyppisiä asiointipisteitä. Ja olen monen kanssa samaa mieltä siitä, että tämä voitaisiin jättää pois. Olen saanut teiltä monia tarkistuksia, joissa puhutaan ADRstä. Ja ehdottaisin, että ne toimitetaan ADR-mietintöön. Näitä kahta nyt ei pidä sekoittaa. ODR on vain osa ADR, mutta ADR ei pidä käsitellä tässä mietinnössä, tässä asetuksessa. Sitten on pieniä muutoksia, jotka ovat lähinnä kielellisiä usein, ja valtaosa niistä tuen. Tekstiä piti selventää ja olen ottanut pois turhia kohtia. Ja halusin selkeyttää ja yksinkertaistaa tätä prosessia, joten olen ehdottanut, että osapuoli, jonka pitää ensin valita ADR, olisi aina vastaajapuoli. Ja olen komission kanssa samaa mieltä siitä, että niin ja haluaisin tähän selvennyksen myöskin Louis Gregiltä. Eli tämä koskee kuluttajien ja kuluttaja vastaan business, mutta myöskin business kuluttajasuhteessa. Ja tämä on erityisen tärkeää pienille yrityksille. Komissio on järjestänyt kuulemisia asiasta ja itsekin olen järjestänyt kuulemisia. Ja 75 prosenttia vastaajista sanoi, että kuluttaja yrityskuluttajatapaus on tarpeen erityisesti sähköisten maksujen osalta, mutta miksei näitä käsitellä samalla tavalla? Eli vastaaja puoli oli sitten kuluttaja tai yritys. No valtaosassa tapauksessa kyseessähän oli yritys. Niin ensin sen pitäisi ehdottaa ADR. Sitten varjoesittelijät pyysivät ja olen samaa mieltä. Eli olemme ehdottaneet pidempää kautta ADRn valitsemiseen kummankin osapuolen osalta. Eli tämä on pidetty 7-20 päivään, mutta määräaika on sitten hyvin lyhyt ODR-foorumilla. No sitten tärkeimmät asiat Jotkut halusivat, että ODR-foorumi koskisi vain asioita kuluttaja vastaan yritys. Mutta tästä olen eri mieltä. Tästä täytyy nyt vielä keskustella ja mainitsin juuri miksi. Sitten keskusteltiin komission kanssa usean otteeseen liittyen käännöskysymyksiin. Eli käännöskoneiden osalta on ongelmia. Ihmisen pitää aina tarkistaa käännökset, mikä on sitten komission rooli ja keskusteluiden jälkeen olen tullut johtopäätökseen, että käännösvastuun pitäisi olla yhdessä paikassa, eli komissiolla. Sitten ODR-foorumin käytettävyys. Meillä on jo europortaali. Täällähän keskusteltiin tästä ja valtaosa teistä, ja olen täysin samaa mieltä siitä, että koska meillä on tämä europortaali, ODR pisteeseen pitäisi päästä tätä kautta. Ja se pitää tietenkin yhdistää kaikkeen mahdolliseen ja meidän täytyy edistää sitä, mutta emme voi vaatia kuitenkaan, että kuluttajat oppivat uusia sanoja, uusia muotoja tai en tiedä mitä. Jos me haluamme yksinkertaistaa tätä menettelyä, niin pitäisi olla yksi osoite, josta kaikki löytyy. Eli on tärkeää, että me edistämme yhtä portaalia ja että kaikki löytyy samasta paikasta. Tietysti sinne voidaan päästä suoraan muista portaaleista. Se on teknisesti hyvin helppoa ja mahdollista toteuttaa. Ensi viikolla meillä on varjoesittelyiden kokous ja keskustelemme siellä kompromissitarkistuksista ja tarkistelemme kompromissitarkistuksia sitten 9. heinäkuuta. Äänestys on 10. heinäkuuta ja kiitos vielä panoksestanne tämän mietintöön. Kiitos. Uh, thank you. Kiitoksia. Ja kiitoksia, että kerroitte vähän mihin suuntaan ollaan menossa, koska meillä on hyvin paljon kumpaankin mietintöön tarkistuksia. Ja tietysti täytyy käsitellä sitten tarkistuksia, jotka sopivat pikemminkin Gregin mietintöön. Ja varmaan te voitte sitten keskenään hoitaa tämän. No niin, sitten varjoesittelijät. Eli etenemme Majerista sen jälkeen. Hän on ADRn osalta varjoesittelijä EPPstä. Sitten Gebhard puhuu Revon puolesta, ODRstä. Ja sitten Rochefort, Ryyle, Fox ja Dion, joka on tullut paikalle. Tekin ilmeisesti puhutte kummastakin mietinnöstä, vai mitä? Selvä. Eli Hans Peter Pidemaja, olkaa hyvä. Ja, danke, Kiitoksia, puheenjohtaja. Nämä yli 400 tarkistusta tosiaan osoittavat, kuinka tärkeitä nämä kysymykset ovat ja kuinka vakavasti niihin suhtaudutaan. Minäkin olen keskustellut esittelijän kanssa ja komission kanssa. Ja nyt kävi ilmi, että kun oli epäilyksiä, niin meidän täytyy muistaa, että monissa jäsenvaltioissa jo nyt on hyvin erilaisia riidanratkaisumenettelyitä, ja ne pitäisi yhdistää toisiinsa. Ei ole järkeä kehittää kaikkea alusta asti uudelleen eurooppalaisen lainsäädännön takia. Eli jos me nyt yhdistämme nämä olemassa olevat järjestelmät, niin meidän täytyy ottaa huomioon jokaisen maan erityispiirteet. Ja esimerkiksi, jos on vääriä sanamuotoja näissä ehdotuksissa, esimerkiksi jos sanotaan, että ADR-pisteet voivat joko tehdä ehdotuksia tai sitten tehdä päätöksiä, sitovia päätöksiä, niin sitä ei saa käsittää väärin niin, että ADR meidän lakitekstissämme on oikeutettu päättämään, tekeekö se päätöksen vai ehdotuksen, vaan se päätös tehdään jäsenvaltioiden tasolla. Eli jäsenvaltio päättää, tekeekö nämä pisteet ehdotuksia vai päätöksiä. Mutta tästä voimme sitten keskustella ja hoitaa se sitten järkevästi yhdessä. No ongelmia Saksan kannalta, mutta myöskin muiden maiden kannalta liittyy näihin yleisöllisiin talouspalveluihin. Meillä on se lähtökohta, että jäsenvaltiot päättävät, mitä nämä yleisölliset palvelut ovat ja mitä eivät. Jos nämä yleisölliset palvelut liittyvät näihin palveluihin ja niitä ei hoideta sopimuksella, vaan lainsäädännöllä, niin mielestäni silloin ei voida käyttää ADR, koska oikeudelliset kysymykset ovat eri asioita kuin sopimuskysymykset. No sitten on myöskin sekasopimuksia, mutta jos on yleisyydellisistä kysymyksistä ja jos on pakko sitten käyttää tätä järjestelmää, niin sitten kyse ei ole mistään sopimuskorvauksesta, vaan kyse on oikeudellisesta vaatimuksesta hoitaa maksut, ja se ei sitten taas sovellu ADRn. Eli tässä pitää vielä yrittää löytää järkevä sanamuoto. Sitten nämä ADR-toimintapisteet pitäisi löytää kahdenvälisiä ratkaisuja, mutta on jäsenvaltioita, joissa asia on säännelty toisella tavalla. Ja ehkä näitä maita ei pitäisi pakoittaa muuttamaan tätä järjestelmää, vaan hyväksyä tämä. Eli tietysti voidaan sanoa, että jäsenvaltiot voivat toimia näin, tai sitten jos käymme pitkiä keskusteluja, kuuluuko tämä sitten toissijaisuusperiaatteen piiriin vai ei. Mutta jos olemme samaa mieltä siitä, että käytetään olemassa olevia järjestelmiä, niin myöskin tässä tapauksessa pitäisi todeta, että jätämme tämän asioiden jäsenvaltioiden päätettäväksi. Mutta suosittelemme, että luodaan järkevää sääntelyä ADR-pisteiden osalta. Ja tällä tavalla monet asiat voivat ratketa. Sitten olemassa olevien ADR-järjestelmien yhdistäminen – riippumattomuus, laatuvaatimukset, ne ovat ehdottoman tärkeitä, se on selvää, mutta kyse on vain siitä, millä tavalla olemassa olevat yritysten sisäiset järjestelmät, otetaanko ne mukaan vai ei. Ja millä tavalla voidaan varmistaa, että tällaiset ADR-pisteet ovat riippumattomia ja että ne vastaavat myöskin laatuvaatimuksia. Esimerkiksi Saksassa ei ole mikään ongelma, että asianajaja joka menee tuomioistuimeen ja toimii tietysti riippumattomasti, hän voi silti toimia myöskin yrityksen palveluksessa. Mutta yrityksen pitää sitten kirjallisesti vahvistaa, että hänellä on vapaus, kun tulee tällaisia tapauksia, että hän on riippumaton ja että hän sitten toimii omalla vastuullaan. Ja tällaiset asiat on myöskin hyväksyttävä. Kustannuksista Eli edulliset vai maksuttomat? No, esittelikin otti tämän esille. Eli jos kuluttaja häviää, hänen pitäisi maksaa. Tässä pitäisi toimia toisinpäin. Eli pieni kynnys ei haittaa, se ei provosoi ketään. Ja toiseksi, jos jokin on ilmaista, niin siitä ei ole mitään hyötyä mutta ei voi olla niin, että kuluttaja joutuu maksamaan toisen puolesta viime kädessä, vaan toisinpäin, että jos hän voittaa, niin hän saa rahansa takaisin. Se olisi ihan erilainen lähestymistapa ja mielestäni se olisi järkevämpää. Eli kuluttaja voi sanoa, että minulla on riski, että 30-50 euroa joudun maksamaan, mutta sitten on mahdollista, että jos voitan, niin saan nämä rahat takaisin. Mutta ei niin, että sitten lopuksi joutuu maksamaan sitä kustannuksia, jotka, joita syntyy ja joihin kuluttaja ei pysty vaikuttamaan. Eli meidän täytyy miettiä nyt tätä kuluttajan kannalta. Ja kuluttaja voi harkita asiaa, ja jos hän voittaa, niin sitten hän saa nämä rahat takaisin. Mielestäni se olisi parempi ratkaisu. Sitten voiko kuluttaja ottaa yhteyttä ADRn vai myöskin yritykset kun ajatellaan tätä tavoitetta, eli yritämme välttää oikeustapauksia ja löytää järkeviä ratkaisuja, niin voidaan tietysti sanoa, että yrittäjän kannalta yrittäjäkin voi ottaa yhteyttä ADR. No käytännössä onko tämä sitten näin? No, se on toinen kysymys. Mutta jos ajatellaan yrityksiä, no jos joutuu palauttamaan nämä rahat, niin silloin ADR-yhteyspiste voi sanoa, että te maksatte tämän takaisin, sitten ei jouduta oikeuteen, mutta sitten voi käydä toisinkin. Esimerkiksi joku kuluttaja perääntyy sopimuksesta, mutta ei kuitenkaan palauta tuotetta. Ja jos kyse on vaikka 90 euron kahvikettimestä, niin ei kannata mennä tuomioistuimeen. Eli silloin voisi olla ihan järkevää, että yrittäjä tällaisessa tapauksessa ottaa yhteyttä ADR-pisteeseen voidakseen sitten välttää suuria kustannuksia kuluttajalle. Sitten olemme katsoneet myöskin, millä tavalla byrokratiaa voitaisiin vielä vähentää. Mahdollisimman vähän byrokratiaa, no sen verran kun tarvitaan. Meillä on siitäkin tiettyjä ehdotuksia, ja ne nyt eivät mielestäni ole kovin ongelmallisia. Eli kaiken kaikkiaan, kun olemme keskustelleet, niin olemme voineet selvittää tiettyjä väärinkäsityksiä. Joitain asioita hoidettiin suullisten tarkistusten tai kompromissien kautta. Esimerkiksi nämä käännösvirheet, joista puhuttiin, niitäkin esiintyy. Ja esimerkiksi jos sieltä puuttuu sana tai on käännetty väärin, niin nämä käännökset ovat kyllä suuri ongelma. Kaiken kaikkiaan katson, että näistä 400 tarkistuksesta hyvin monet, valtaosa, voidaan ratkaista kompromissien kautta. Ja siksi ehdotin, että varaisimme hiukan aikaa vielä, koska ensi viikolla me kaikki olemme poissa. Kansanpuole on Suomessa. Sosialistit ovat jossain Bukarestissa, niin sitten meillä on Strasbourgin viikko. No sitten avustajat eivät ole siellä komissio. Eli kymmenes päivä emme voi järjestää vielä äänestää järkevästi 400 tarkistuksesta, mutta voisimme äänestää syyskuun puolissa välissä muutamista kompromisseista, eli ehdottaisin, että varaamme tähän vielä hiukan aikaa. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitoksia. No tietysti aikataulukysymys on sellainen, että esittelijöiden ja varjoistelijoiden pitää keskustella siitä ja tehdä ratkaisu. Ja sitten meillä on koordinaattorien kokous vielä huomenna iltapäivällä. Eli jos haluatte, niin voidaan silloin keskustella myöskin tästä. Sitten Gebhard Revon puolesta ODRstä. Ja, dankeschön. Kiitoksia. Repo pyysi, että edustaisin häntä tänään, koska hän ei nyt tänään päässyt paikalla. Hän on tänään hautajaisissa, hänen hyvä ystävänsä on kuollut ja siksi hän nyt ei päässyt tänään Brysseliin, mutta hän toimitti minulle muistiinpanonsa. Ja mitä tulee tähän verkkovälitteiseen riidanratkaisuun, niin Rosatun on ansainnut tästä kiitokset. Repo piti erityisesti tarkistuksesta kuusi. Siinähän on ehdotettu, että kuluttajat ja yrittäjät voisivat käyttää sähköistä kaavaketta kaikilla EUn virallisilla kielillä. Eli tämä helpottaisi yksinkertaista tilannetta huomattavasti. Sitten myöskin tarkistus 21, että tämä olisi maksuton väline. Ja sitten Tarkistus 57. Eli 30 päivän määräaika, että se poistettaisiin. Eli monissa kysymyksissä tämä olisi hyvä ratkaisu. Mutta sitten ongelmia on tarkistuksessa 29, ja siinä kyse on näistä käännöksistä, ja erityisesti siitä, kuka on vastuussa näistä käännöksistä ja millä tavalla tämä järjestelmä toimii. Tämä nyt jäi hiukan epäselväksi ja tähän pitää vielä paneutua. Ja sitten tarkistus 86, ei hänestä ole hyvä. Hän katsoo, että konekäännökset ovat edelleen ongelmallisia, koska kansalaiset eivät aina esitä valituksiaan täydellisellä kielellä. Siellä on välillä vähän jotain slangia ja sitten koneet eivät niitä tunnista ja se aiheuttaa sitten huomattavia ongelmia. Eli joka tapauksessa tätä asiaa pitää vielä käsitellä. Eli miten tämä asia pitää hoitaa. Repo on laatinut tarkistuksen koskien määräaikaa, eli missä ajassa vastauksia pitää antaa valituksiin. Ja hän katsoo, että tämä ehdotettu aika, ilmeisesti 30 päivää, se nyt ei ole kovin ongelmallinen, koska tässä ajassa voidaan saada myöskin kaikki asiaan liittyvät liitteet ja asiakirjat käytettäviin, ja tätä aikaa voidaan vähentää. Ja olisi hyvä, että tätä muutettaisiin. Eli tämä hänellä oli sanottavana ODR-järjestelmästä, mutta yhteistyö varmasti on hyvä, koska hän nyt ei ole tehnyt paljon tarkistuksia ja hän katsoi, että tässä on hyvä pohja tehdä kompromisseja. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Sitten Rochefort. Kiitos puheenjohtaja. Bravo. Kiitos kahdelle esittelijälle jotka ovat tehneet sekä huomattavaa työtä ja ovat todella tarkkaan kuunnelleet parantamisehdotuksia muotoillaan sitten tekstiä uudestaan. Minä yritän ottaa tässä nyt jotakin teemoja yhteen. Se ei ole kuitenkaan niin helppoa pelata näiden kahden tekstin kanssa yhdessä, mutta siellä on paljon yhteisiä asioita, kun esimerkiksi täällä on periaatteellinen kysymys, pitääkö meillä olla raja, soveltamisalan raja, kun on kyse ADRstä ja ODRstä jossa yksi kuluttaja vastaan yritys. Minä menen vähän pidemmälle kuin edustaja Gresi, jos tämä sanoi, että tämä varattaisiin vain kuluttajalle. Miten Rouva Tuun sanoi äskettäin, olisi ehkä hyvä, jos jätettäisiin tämä avoimeksi ma- myös mahdollisuus kuluttajalle. Tämä pitää olla työväline, joka on todella tarjolla kuluttajille heidän käytettävissään kuten edustaja Gress sanoi, että yrittäjät eivät ole niitä, jotka pyytävät koko ajan. Meillä on suuria yrityksiä tietysti, mutta yrittäjät eivät ole niitä, jotka tekevät näitä pyyntöjä. Meillä pitäisi olla kaksi eri tapausta. Meillä on työvälineet riidanratkaisuihin, sähköiseen mm, verkkovälitteiseen ja me, mielestäni tämä, tämä on minun ehdotukseni. Ehkä kaikista tärkein kohta minulle joka on tullut täällä jo uudestaan. Monta kertaa esille edustaja Maier puhui tästä. Tässä puhuttiin yritysten sovittelijasta, yritysten välisestä sovittelijasta. Mm, se on minusta tärkeä ja kuten täällä on sanottu, se pitää myös kytkeä tähän järjestelmään, mikä on jo olemassa, mikä on olemassa jo monissa maissa eri jonkinlainen sovittelija tai mitä me aiomme tehdä kaikkien tarkistusten myötä, jotka tullaan esittelemään ainakin ranskalaisten kollegojen kanssa. Philippe Jyvän katsoo minua tällä hetkellä tiukasti, että meillä olisi mahdollisimman paljon tur turvatekijöitä. Täällä puhutaan to- todellisesta riippumattomuudesta, että saadaan todella väliseinät siihen äh, paikka, jossa tämä yksi yritys, yritystä edustava sovittelija työskenteli. Ja sitten meillä on kuluttajat ja työntekijät myös yrityksessä voivat identifioida tämän. Meillä pitäisi olla myös <clears throat> pätevän viranomainen vuosittainen valvonta, kontrollitoiminta taattu, joka olisi todella riippumatonta ja todellista minä tässä nyt hypin vähän tekstistä toiseen, se on ehkä vähän rasittavaa. Puheenjohtaja itse pyysi, että keskustelisimme näistä kahdesta yhtä aikaa, mutta puheenjohtaja pyysi. Minä nyt tässä hyppään tekstistä toiseen. ODR-suhteen ei ole mitään välitöntä yhteyttä fyysiseen sovittelijaan, vaan mm, se on, sekin tapahtuu sähköisesti. Minä haluaisin sanoa, että ymmärrän Rouva Tuunin kommentit näistä helpottavista tekijöistä. Ne minusta ei kuitenkaan se ole helppoa. Euh, Näitä helpottavia tekijöitä eli yhteyshenkilöitä. Päinvastoin minä menisin vähän pidemmälle, että poistaisimme, vaikka ehkä sitten käyttäisimme jotain muuta termiä, mutta näissä tarkistus ehdotuksesta voitaisiin poistaa tämä sana yhteyshenkilöt. Olen ehkä pragmaattinen tai tämmöinen keskusjohtoinen. Totta kai näiden yhteyshenkilöiden pitää olla olemassa, mutta ne voisivat olla toisarvoisia ja he lähtevät liikkeelle toimintaan vain kuluttajan pyynnöstä silloin, kun kuluttaja ilmaisee siihen tarvetta. Lisäksi haluaisin sanoa jatkamalla ODRstä sitä ei äskettäin mainittu. Minä olen erittäin tarkka sen suhteen, jos me haluamme olla varmoja eh, henkilötietosuojan maksimaalisesta varmuudesta. Me, meillä pitäisi olla siitäkin erittäin varma, että voimme todella suojella näitäkin sivustoja. Eh, me haluamme, että olisi hyvä foorumi, joka olisi spesifinen foorumi, kuten esimerkiksi ODR on tällainen, mutta se, me, meillä voi olla myös muita foorumeita, sivustoja, jotka voivat keskenään kommunikoida, mutta olisi kuitenkin suotavampaa semminkin, kun pyydämme komissiolta takeita helppoutta näiden order-foorumein löytämiseksi, käyttämiseksi, niiden erittäin tarkkaan ja hyvään päivittämiseen, käännöksistä puhuttiin äsken. On ihan oikeutettua pyytää, että meillä on tällainen sivustofoorumi, joka on spesifinen suhteessa ODR. koska minä äsken puhuin näistä soveltamisalojen rajaamisesta ja yksinkertaistamisesta, voisin sanoa, että eh, edustaja Foxin tarkistukset saavat kaiken sympatian, niin ne pitää vain integroida jotenkin sillä tavalla, että niiden hyötykäyttö taataan ja esittelijä varmasti suhtautuu niihin näiden kompromissitarkistusten yhteydessä myönteisesti. Se on kuitenkin välttämätöntä. Nyt palaan eh, edustaja Gressin tekstiin ja näiden kahden tekstin väliseen yhteyteen. Ymmärrän, että olisi mielenkiintoista sanoa, että ennen kuin kuluttaja voi käyttää ADR-palvelua, niin, niin hän ottaa yhteyttä ammattilaiseen. Mutta kun me haluamme, että ADR voisivat olla rajat ylittäviä menetelmiä, niin se ei ole aina helppoa, ei lainkaan, vaikka sillä voidaan välttää ruuhkautumista sillä tavalla, että ensin otettaisiin esimerkiksi yhteys yritykseen. Mutta meidän täytyy myös hyväksyä tietynasteinen joustavuus. Tästä ei saa tehdä sitovaa, velvoittavaa. Meidän pitää kannustaa, että se lähtisi siihen suuntaan, mutta en usko, että se, se pitäisi olla velvoittavaa niistä asioista, joita ei ole vielä keskusteltu. Avoimuus on yksi niistä. Se on vaikea. Tuo ehdotankin, että kaikki mikä liittyy ADR vähän erityistapauksiin, spesifisiin kysymyksiin – jo voitaisiin ottaa ne esille, joilla voidaan havainnoillistaa läpinäkyvyyttä. Vielä muutama sana kuuluista lähestyöstä ehkä vähän eri tavalla kuin mitä tähän mennessä on kuultu. Minä kannatan sitä, että kuluttajalle se on, maksu, on tie, maksutonta, tämä maksuton palvelu. Totta kai pitäisi toimia sillä tavalla, mutta meidän pitää tajuta, että jäsenvaltiot organisoivat asian eri tavoin päästäkseen tähän. Mutta vaihtoehtoinen ADR, tai siis tämä ADR välttämättä välttämättä johda siihen, että yksi on oikeassa ja yksi väärässä. Sehän on ADR-tapausten sovittelussa tai välitys tapauksissa se hyvä puoli, että päästään kompromissiin. Ei se tarkoita sitä, että kuluttaja on oikeassa tai väärässä tai palveluntarjoaja tai yritys on oikeassa tai aina on musta ja valkoinen puoli, mutta meidän täytyy huomioida se, että otetaan vastuu siitä puolesta, kuka on väärässä, mutta tämä on aina ollut sen kaltainen toimenpide, että on liikaa kopioitu juridisia tuomioistuintyyppisiä menettelytapoja. Ja siellähän aina ö, tapaukset ruuhkautuvat, sen me tiedämme, ja on aina suosittu sitä sen tapaista anteeksi, voisimme lähteä suosimaan erilaista kulttuuria, sovittelevaa kulttuuria – eikä lähetä siitä periaatteesta, että ollaan napit vastakkain. Tämä oli minulle yksi asia, joka on yksi keskeisistä. Minä myös puolan sitä, että poistetaan. Tässä puhuttiin terveyspalveluista ja yleishyödyllisistä palveluista. Se, mikä pitää poistaa, ovat nämä ei-taloudelliset yleishyödylliset palvelut, eli esimerkiksi sosiaaliset palvelut, tai tietyn mm, tulotason takaavat palvelut. Me, minä uskon, että olemme hyvällä tiellä ja varmasti saamme kerättyä tähän mahdollisimman paljon eri näkemyksiä näihin kompromissitarkistuksiin. Kiitoksia, siihen on vielä paljon aikaa, mutta haluan jättää myöskin komissiolle riittävästi aikaa, mutta Ryyle on aina hyvin lyhytpuheinen, eli hän saa nyt puheenvuoron. I, I will be very short. Niin, ihan lyhyesti. Haluaisin kuitenkin viitata yhteen kohtaan. Mayer on täysin oikeassa, eli meidän täytyy varata aikaa kompromissien laatimiseen ja meidän täytyy sopia näistä asioista. Monet tarkistuksista liittyvät kansallisiin kokemuksiin, joita näistä asioista on. Ja siksi monet näistä tarkistuksista täytyy ottaa käsiteltäväksi ja ehkä löydetään niihin ratkaisuja, jotka johtavat harmonisointiin, mutta jossa kuitenkin otetaan huomioon kansalliset erityispiirteet eikä niihin puututa. Sitten toinen asia, jossa meidän täytyy tehdä huolellista työtä, liittyy tähän vaikutusalaan, eli mitä tähän kuuluu. Olen Mayerin kanssa samaa mieltä, eli meidän täytyy tarkkaan määritellä, mikä on tämän direktiivin soveltamisala Mielestäni komissio ei ollut riittävän selkeä tämän suhteen. Ja sitten kustannuksista, ja tämä on nyt viimeinen huomio, eli HOSFO on täysin oikeassa, eli tämän ongelmallista. Mikäli periaatteessa ADR-metodi menee tähän kustannussuuntaan, ja siksi mielestäni tässä täytyy tehdä selkeä ero, ja tämä täytyy olla kuluttajille laskettavissa, ja hän voi katsoa, kuinka paljon kustannukset ovat, ja hän ei välttämättä silloin lähde tähän menettelyyn, ja silloin siitä ei ole hyötyä. Mutta jos hän voi saada nämä kustannukset takaisin voittaessaan tapauksen, niin sekin on mielestäni hiukan ongelmallista. Eli tämä kustannuskysymys, no tästä täytyy vielä sopia. Ja yksi kysymys minulla on Rosbergille. En tiedä, oliko tässä tulkauksessa jokin ongelma, mutta haluatteko todellakin, että tämä oikeusasiamies miesjärjestelmä liitetään tähän järjestelmään, ja se on hiukan epäilyttävää minun mielestäni, koska nämä ovat erilaiset menettelyt. Eli millainen, mielestäni tällainen sekamuoto on kyllä aika ongelmallinen. Uh, thank you very much. Kiitoksia. No, varmaan voitte sitten keskustella tästä myöhemmin. ei nyt järjestetä mitään varjoistelujen kokousta. Täällä ovat kaikki muutkin paikalla, eli teillä on vielä selvästi työtä tehtävänä. Sitten Fox on odottanut kärsivällisesti. Hänellä on tärkeitä asioita myöskin sanottavanaan. Thank you, Chairman. I'm great. Kiitos puheenjohtaja. Olen kiitollinen tästä. Haluaisin kiittää edustaja Krekiä kommenteista. Ja on hyvä, että hän on hyvässä voinnissa paikalla. No sitten itse tarkistuksiin. Minun tarkoitukseni oli lisätä Kreikin hyvään työhön ja kehittää tätä ehdotusta niin, että kuluttajakiistat voitaisiin ratkaista nopeasti, oikeudenmukaisesti ja epävirallisesti. Toinen tärkeä pyrkimys tarkistuksissa on, että olemassa olevat järjestelmät, jotka toimivat hyvin ja tuottavat hyviä tuloksia, niitä pitäisi kunnioittaa. Me eh, emme halua tuhota sitä, mikä jo nyt toimii. Olen tyytyväinen, että on enemmistö, joka haluaa rajoittaa järjestelmän toiminnan kuluttajan ja kauppiaan välisiin kiistoihin pelkästään. Meillähän on muita ratkaisuja, joilla huomioidaan epätasapaino valta-asemassa. Ja näin ollen on hyvä, että rajoitutaan kuluttajien valituksiin suhteessa kauppiaaseen. Olen Rosfortin ja Krekin kanssa samoilla linjoilla siitä, että ADR-menettelyt, niiden pitäisi olla kuluttajille maksuttomia kuluttajat eivät käytä ADR, jos tähän liittyy kustannuksia. Enkä usko niitä kauhutarinoita siitä, että jos järjestelmä on maksuton, niin sitten syntyisi turhia valituksia. Minusta myös veronmaksajat pitäisi vapauttaa maksuvelvoitteesta. Näin ollen elinkeino elämä joutuisi rahoittamaan tätä järjestelmää jollakin tavalla. Toivoisin, että voimme tähän kysymykseen löytää kompromissin. Olen tyytyväinen nähdessäni, että on suuri enemmistö, joka puolustaa sitä, että direktiivi kattaisi myös olemassa olevat hyvin toimivat välitysmenettelyt niin, että meillä on suojalausekkeet, jotka takaavat puolueettomuuden ja riippumattomuuden. Mielelläni teen yhteistyötä läheisesti Krekkin kanssa tässä asiassa. Jos nyt siirtyisin ODRään ja tuunimietintöön, haluan kiittää häntä perusteellisesta lähestymistavasta tässä aiheessa meidän kantamme ovat varsin lähellä monissakin kysymyksissä kysymyksessä ja tarkistukset liittyvät lähinnä siihen, että kuluttajia ei saa harhaan johtaa eikä saa synnyttää vääriä odotuksia. Meidän pitää olla selvillä vesillä sen suhteen, että tässäkin liikutaan kuluttaja-kauppias valitusakselilla eikä missään muussa. Sitten ODR-yhteyshenkilöt. Tässä syntyy tarpeetonta päällekkäisyyttä päällekkäisyyttä yhteyspisteiden kanssa. Kun ajatellaan yhteyspisteitä, niin jäsenvaltioiden pitäisi voida päättää, miten nämä tehtävät sitten täytetään. Kuluttajien kannalta olisi hyödyllistä selkeyttää, minkälaisia järjestelmiä on tarjolla. Meidän pitää varmistaa, että ODR-foorumi informoi kuluttajia eh, niistä menettelyistä, joita kauppias on myös valmis käyttämään niin, ettei synny väärinkäsitystä ja pettymyksiä kovasti odotan yhteistyötä Tuunin ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitos edustaja Fox. Ja vielä varjokierroksen päätteeksi edustaja Dion. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Ryhmäni nimissä haluan pyytää anteeksi rouva Tuunille. Edustaja Trianta Filides ei voi olla paikalla ja hän antoi minulle asiakirjan, jota en tietenkään lue teille kreikaksi, mutta varmasti hän tulee korvaamaan tämän poissaolonsa ja on sitten taas hyödyllinen yhteistyökumppani kahdelle esittelijälle. Minä rajaan puheenvuoroni koskemaan pääasiassa edustaja Gressin mietintöä ADR. Haluan kiittää edustaja Van de Kampia YPP-ryhmästä e loistavasta yhteistyöstä tässä. Me kumpainenkin olemme olemme hyvin lähellä alankomaalaista vähittäiskauppaa ja kuluttajia myös. Me olemme tulleet kumpikin siihen johtopäätökseen, että tämä, tämä vähittäiskauppa-asetus on loistava. Meillä on loistava järjestelmä ainakin alankomaissa toimiva. Ja me emme halua saada sitä hankalammaksi eurooppalaisen direktiivien tai sääntöjen mukaisesti. Tämä on hyvin vapaaehtoisuuteen perustuva lähestymistapa. Meidän yhteiset tarkistuksemme Van de Kampin ja minun haluavat, siis korostavat sitä, että haluamme ylläpitää oman järjestelmämme. Valtiovallan rooli ei saa korvautua yrityksellä, sen pitää helpottaa yhteydenpitoa. Ja se on mielestäni aika huomattava lähestymistapa ero. Jos suhteessa komission ehdotukseen me haluamme liikkumavaraa, joustavuutta, me painotamme rajat ylittävää kauppaa, liiketoimintaa. äh, kuluttajahan toivoo harmonisointia, mutta sillä ehdolla, että se on hyvin argumentoitu ja hyvin tuettu, rakenneltu. Tehdyt tarkistukset voi helposti lukea. On ilmennyt myös tarvetta syvemmälle keskustelu näiden kahden asetuksen lähtökohtia ajatellen. Meidän pitäisi kuitenkin löytää kompromissien avulla ratkaisuja. En usko, että meidän pitää äänestää 400 tarkistuksista Varmasti me päädymme järkiperäisempään määrään. Thank you very much. Now we have to... Kiitoksia. Sitten vielä kaksi muuta puhujaa. Haluatko joku muu vielä puheenvuoron? Sen jälkeen, eli Maili ja Rousseau puhuvat meille Juvin, Vallisaari, onko muita? Selvä. Eli jos nämä kaksi puhujaa nyt puhuvat lyhyesti, koska sitten meillä on aikaa vielä kuunnella esittelyiden päätelmät. Eli ensin Jyvän ja sitten Väläsaari. Kiitos puheenjohtaja. Keskitän puheenvuoroni eh, edustaja Grekin mietintöön. Ensinnäkin yritysten välinen sovittelu on synnyttänyt paljon tarkistuksia minulta ja muilta. Se on erittäin tärkeä aihe, ehkä samassa Mayerin filosofialinjoissa ei haluta nyt lähteä purkamaan sitä, mikä toimii jo muualla. Toinen kohta on se, kun sit se lähdetään ennakkotapauksista. Se on minusta on kyse siitä, että meidän pitää tehdä tästä ehdottoman velvoittava, sitova tätä pitää tutkia suurella varovaisuudella, koska tämä äh, he, asiakaspalvelu ei ole toiminut ehkä tällä hetkellä riittävän hyvin. Jos ajattelemme kuluttajien oikeutta, meidän pitää suhtautua ihan varovaisesti. Mm, sitten kustannuskysymyksistä. Kustannuksista on vielä yksi vaikeus. Ainakin edessä emme voi pakottaa mihinkään maksuttomuuteen kun taas kustannuskorvaus häviävälle osapuolille, se on tuotu täällä esille, kuten kollega Rochefort sanoi, se liittyy tähän, lähes, tähän filosofiaan, menettelytapaan, joka voi päätyä siihen, että osapuolet ymmärtävät toisiaan loppukäsittelyssä, koska kummallakin on velvoittavia, eli ei ole häviäjiä eikä voittajia, kummallakin on omat sitovat velvoitteet. Tästä yksi tarkistus, joka liittyy kysymykseen, miten kaikki asianosaiset osapuolet saavat riittävästi tietoa, mm, että myös ammatti, ammatin harjoittajat, elinkeinoharjoittajat saavat riittävästi tietoa enosta noista painosteta tässä kuluttajien oikeuksia. En puhu tässä tarkistuksista, jotka minä olen jättänyt. Minä tuen esittelijän tekemiä tarkistuksia. Ajattelen esitystä 3492, eli kuluttaja saa tietoa sopimuksen ehdoista. Meidän täytyy painottaa informaation merkitystä kuluttajalle ja uskon, että nämä tiedot kaikista mahdollisista asiakirjoista, olikin se sitten laskuista, kuiteista asiakirjoista, jotka on, ovat en, sopimus, sopimuksen allekirjoittavista edeltäviä asiakirjoja, Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Mr. Valdesaari. Tempäläsaari. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän näitä kahta esittelijää erinomaisesta työstä. Erityisesti edustaja Greg, ADR-esittelijä. Eilen oikeudellisten asioiden valiokunnassa äänestettiin Busoin lausunnosta, koska ADRään, ja siinä lisättiin kompromisseja tärkeisiin kohtiin liittyen tähän direktiivin. Erityisesti soveltamisala, menettelyjen kesto ja se, miten käsitellään näitä sisäisiä menettelyitä. Tämä viimeinen kysymys. Tästä on saatu aikaan hyvä kompromissiartiklon kuusi kohdalta, joka kuuluu oikeudellisten asioiden välikunnan toiminta-alaan. Ja tähän kuuluvat menettelyt, joissa mukana on fyysiset henkilöt, ammattihenkilöt ja tähän liittyy kriteereitä, joita täytyy noudattaa, jotta voidaan toimia riippumattomasti. Näihin kriteereihin kuuluu liittyminen johonkin järjestöön tai sitten toiminnat, jotka eivät liity sovittelumenettelyyn ja jotka välillisesti tai välittömästi liittyvät ammatin harjoittamiseen. Eli kyse on kompromissista, joka vastaa siihen tavoitteeseen, että voidaan taata näiden ADR-järjestöjen riippumattomuus. Tämä on varmaan ratkaisu, josta voisimme olla yhtä mieltä toisin kuin esittelijän kanta, jonka mukaan näiden organismien riippumattomuus taataan sillä, että suljetaan soveltamisalasta pois menettelyt, jotka liittyvät näihin suhteisiin. Ja sitten esiin tuli monta kertaa, että on omasta maastani kokemuksia, mutta myöskin muista maista, jossa on niin sanottu sovittelumenettely, jossa on yhtäläinen edustaminen, edustettavuus kuluttajien ja yrittäjien osalta ja tämä on hyvin menestyksekäs menettely, jossa voidaan taata tasa-arvo kummankin osapuolen edustettavuuden osalta. Eli näiden järjestöjen riippumattomuus ja integriteetti voidaan taata käyttämällä järjestelmää, jossa on selkeitä kriteereitä, jotka on määritelty. Ja toivon, että pääsisimme ratkaisuun tässä asiassa, koska olisi erittäin kielteistä, jos meillä on säännöstö, jonka pitäisi edistää ADR-järjestelmän käyttöä ja yhdenmukaistaa menettelyitä koko EUn alueella ja sitten luotaisiin ongelmia ja ratkaisuja, eikä käytetä ratkaisuja, joita on jo käytetty kansallisella tasolla, jotka ovat täysin toimivia. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Tiedän, että te työstätte tätä asiaa oikeudellisten asioiden valiokunnassa ja tervetuloa tähänkin valiokuntaan. No niin, kiitoksia kaikille näistä puheenvuoroista ja sitten pyytäisin, että komissio käyttää puheenvuoron. Maini Rusu ovat täällä, eli Maine ensin. Hänhän on tästä asiasta vastaava henkilö komission puolella. Kiitos puheenjohtaja. Puhun komission puolesta ja sitten Kristiina korjaa, jos sanon tyhmyyksiä. Perinteisiin kuuluu tässä vaiheessa kiittää kahta esittelijää ja heidän varjoesittelijöitään sekä henkilöstöä heidän tekemästään työstä. Kyse ei ole kuitenkaan virallisista sanoista, vaan tiedän, että tässä on ollut erinomainen osoitus siitä, miten paljon parlamentin kollegat ovat investoineet ja sijoittaneet tähän työhön, panostaneet todella ja ovat olleet mukana keskusteluissa. Ja toivon, että olemme voineet tarjota heille tietoa, selkeytyksiä silloin, kun se on ollut tarpeen. Tämän päivän keskustelu on meille ollut hyvin rohkaiseva. Ensinnäkin näyttää siltä, että ei ole mitään perustavanlaatuisia ongelmia missään osassa tätä parlamenttia liittyen näihin ehdotuksiin. Päinvastoin näyttää olevan lähentymistä suuressakin määrin sekä poliittisesti ja poliittisten ryhmien välillä ja myös niiden kantojen suhteen, jotka on jo hyväksytty neuvostossa jäsenvaltioiden toimesta. Tästä syystä olisi äärimmäisen onnetonta, jos viivästyksiä vielä lisää tulisi parlamentin keskustelujen vaiheessa – Varmasti puheenjohtaja ja jäsenet muistavat, että tämä on yksi niistä 12 ehdotuksesta, jotka on listattu Single Markets Act, yhtenäismarkkina toimenpidepakettiin, ja tämä on neuvostossa todettu olevan prioriteetti toimenpide. Se on myös parlamentin suulla sanottu prioriteettina. Meillä on EPPn puheenjohtajan helmikuussa pitämä puheenvuoro, jossa hän vetosi parlamenttiin niin, että varmistettaisiin näiden ehdotusten nopea hyväksyminen. Kehottaisin valiokuntaa pitämään kiinni aikataulusta ja äänestämään molemmista mietinnöistä vielä ennen kesätaukoa. Johdantokommenttina kommenttina Haluaisin korostaa toissijaisuusperiaatetta. Varjoesittelijät, esittelijät ja muut keskustelun osallistujat ovat lukuisiin kertoihin palanneet toissijaisuuskysymykseen. Komission mielessä tämä oli vahvana läsnä, kun näitä ehdotuksia laadimme. Me pyrimme siihen, että säilytettäisiin ja vahvistettaisiin sitä moninaisuutta, joka meillä ADRssä vallitsee. Ei ole mitään ADR-mallia, muottia, emmekä sellaiseen pyri. Me olemme omasta mielestämme esittäneet mallin, jonka mukaisesti säilytettäisiin kaikki se hyvä, mikä jo on olemassa jäsenvaltioissa ADRssä ja katettaisiin erilaiset lähestymistavat ADRn sovittelun muodossa niin, että on kolmansia riippumattomia osapuolia paneeleina mukana, sovittelumenettelyt esimerkiksi Italiassa. Kun valmistelimme ehdotusta, niin olimme tietoisia Italian mallista. Ja toisen kuin Valdesaari antoi ymmärtää, me katsomme, että tämä ehdotus ottaa riittävällä tavalla huomioon Italian tilanteen erikoispiirteet. No ensin ADRn. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti erityispiirteistä. Laajasti todettuna hyväksymme monet Grekin kommentit, jotka mietinnössä ovat soveltamisalasta ensinnäkin. ADRn laajentaminen rajat ylittäväksi. Meistä on tärkeää, että jos näin on, niin sitä pidetään kiinni, se säilytetään. Rajat ylittävyys on tärkeää. Me emme haluaisi sirpailoitumista. Ah, nyt esitin tämän väärin. ADRn rajoittaminen rajat ylittäviin tapauksiin olisi meistä askel taaksepäin. Se loisi vain sirpaloitumista entistä enemmän ja vaarantaisi päätavoitteen, pääsaivotuksen tässä ehdotuksessa – kuluttajien ovatpa he missä tahansa, ovatpa ostaneet mitä tahansa, heidän pitäisi voida tietää, että on olemassa ADR-mahdollisuus, joka on heidän käytettävissään. Samasta syystä emme haluaisi nähdä poikkeuksia niin, että olisi alakohtaisia poikkeuksia eri tapauksissa. Mutta totta kai olemme valmiita pohtimaan erikoistilanteita, erityisolosuhteita – Esimerkiksi nostettu esille yleishyödylliset taloudelliset palvelut. Me katsomme, että ne jo luonteensa mukaisesti suljetaan pois soveltamisalasta, koska me puhumme tässä sopimusoikeudesta ja katsomme, että suurin osa yleishyödyllisistä taloudellisista palveluista ei ole sellaisia, että siinä kyse on sopimusoikeudesta ja kuluttajan ja kauppiaan välisestä sopimuksesta. Eli sanamuoto jo tämän sulkisi pois, mutta Mielellämme teemme asian vielä selkeämmäksi tason kappaleessa, jos näin toivotaan. Sitten sisäinen sovittelu yrityksen sisällä. Tämähän on pitkälti ranskalainen ilmiö, toki sitä voi muuallakin olla käytössä. Alkuperäinen ehdotuksemme ei sisältänyt tällaisia välittäjiä ADRn puitteissa – Ymmärrämme ne huolet, joita on esitetty toisaalta siitä vaarasta, että riippumattomuus on uhanalainen. Mutta tässäkin täytyy muistaa toissijaisuusperiaate, jos järjestelmä toimii hyvin tiettyjen kuluttajaryhmien suhteen, niin ok. Kunhan löydetään sopivat su- suojalausekkeet tekstiin, niin olisimme valmiita siirtymään tähän suuntaan. kuluttajan kohdistuva velvoite kääntyä ensin kauppian puoleen ennen kuin aloitetaan ADR-menettelyt. Tässäkin meidän mielestämme kyse on toissijaisuusperiaatteesta. Me emme haluaisi direktiivin sääntöä, joka voi vaarantaa tai väärentää harhaan johtaa nykyisiä ADR-järjestelyjä, jotka toimivat hyvin Periaatteessahan me olemme samaa mieltä siitä, että ensimmäinen askel on aina kääntyä kauppiaan puoleen. Tämä on sekä kauppiaan edun mukaista, se saa suoraan palautetta kuluttajalta ja tämä on myös kuluttajan kannalta hyödyllistä, koska kenties saadaan välitön ratkaisu ongelmaan. Tämäkin voidaan tehdä selväksi johdantason kappaleissa. Toinen tapa, jolla asiaa voitaisiin lähestyä, olisi artiklassa 5 ja sen määräykset joka on mukana myös neuvoston yleissopimuksessa menettelystapasäännöistä. On mahdollista olettaa, että jos on tällaiset menettelytapasäännöt, niin tällainen velvoite säilytettäisiin. Mutta emme halua tätä kaiken kattavaksi säännöksi, joka pätee kaikkeen ADR-toimintaan. Meillä on erilaisia kansallisia järjestelmiä, järjestelyjä, ja ne aivan mielellään voivat pysyä No sitten tiedotus. Oli mukava kuulla Juvenin puheenvuoro tästä aiheesta. Kuluttajien tiedotus, kuluttajien saamat tiedot ovat keskeinen osa tätä ehdotusta ja todennäköisesti ovat myös yksi tärkein menestyksen tekijä. Me haluamme, että jokaisen kuluttajan mielessä on se ajatus, että kun ongelmia he kohtaavat tavaroihin tai palveluihin liittyen, niin on olemassa nopea, helppo, yksinkertainen, kuluttajaystävällinen tapa ratkaista nämä ongelmat. Näin kun he kääntyvät kauppian puoleen, tilanne helpottuu. He voivat sanoa, että ratkaiskaa tämä ongelma. Jos se ei onnistu, jos ette ratkaise ongelmaa, niin tiedän, että on olemassa myös seuraava vaihe tässä menettelyssä. Ja kyse ei olisi siitä, että haastetaan joku oikeuteen ja kaikki se, mitä tämä pitää sisällään, kustannuksia, ajanhukkaa, vaan on todellakin yksinkertainen ADR-vaihtoehto, joka on käytössä. Jotta tämä toteutuisi, on oltava hyvää tiedotusta ja myös määräykset direktiivissä. Tämä on meistä tärkeää. En usko, että tästä aiheutuu kauppiaille aiheetonta hallinnollista taakkaa. Sitten kustannukset. Palaan tässäkin toissijaisuusperiaatteeseen. Eri jäsenvaltioissa on eri järjestelyjä. On löydetty erilaisia työskentelytapoja kustannusten suhteen. Osa on maksuttomia. Tämä riippuu totta kai rahoituksesta. Rahoitus pitää jättää jäsenvaltioille ja järjestelyjen mukaiseksi ratkaisuksi periaate on se, että maksuton tai hyvin pieni korvaus, kustannus kuluttajalle, mutta sitten kansalliset tilanteet otetaan huomioon erilaisissa järjestelyissä. No sitten häviäjä maksaa periaate. Tässä tukisin Rochefortin ja Juvenin puheenvuoroja. Häviäjä maksaa menettely kuuluu oikeudellisiin menettelyihin. ADR ei ole oikeudellinen Eh, varajärjestely, vaan kyse on eri lähestymistavasta, eri ajattelutavasta. Sillä on ikään kuin erilainen DNA. Olisi aika vaikeata määritellä tarkkaan, kuka tapauksessa on häviäjä ja kuka voittaja, joten tätä emme haluaisi sisällyttää. Sitten riippumattomuus, vapaus, sääntöjen mukaisuus, näistä on selkeä konsensus. Sitten ODR ja Tuunin mietintö. Tuemme kovasti esittelijän lähestymistapaa selkeydestä, yksinkertaisuudesta, äh, käytettävyydestä kuluttajan näkökulmasta ja myös yrittäjän näkökulmasta. Kaikki se, mitä me voimme tehdä yksinkertaistamisen eteen niin, että olisi helpompi, ymmärtää järjestelmää, äh, sopii meille. esimerkiksi yhteyspisteiden, yhteyshenkilöiden eri roolit. Tässä voi olla hieman liikaa suunnittelua ja väsäämistä. Kenties joku toimijoista voitaisiin poistaa tai yhdistää eri toimijoiden rooleja sellaisella tavalla, joka helpottaa kuluttajan mahdollisuuksia ymmärtää järjestelmää. Sitten käännökset. Käyttäjäystävällisyys on tässäkin ydinsana meillä olisi sellainen mekanismi, sellainen foorumi, joka olisi kuluttajalle helppo ymmärtää, sinne olisi helppo päästä, sitä olisi helppo käyttää ja totta kai käännös on tärkeä. Tästä olemme samaa mieltä. Kun olemme keskustelleet esittelijän kanssa, olemme voineet eh, rauhoitella häntä siitä, että myös konekäännökset ovat käyttökelpoisia, hyödyllisiä, mutta koneilla on rajansa ja haluamme varmistaa, että – myös inhimillinen henkilö, oikea luonnollinen henkilö on paikalla, joka sitten voi puuttua tilanteeseen. Ei pelkästään silloin, kun syntyy ihan väärinkäsityksiä, vaan ihan väärinkäsityksiä voi syntyä siitäkin, kun ihmiset puhuvat eri kieltä tai tulevat erilaisista kulttuuritaustoista. Myös odottajat, odotukset voivat olla erilaisia eri maissa. Tästä syystä me haluamme, että on tällainen jonkinlainen välittäjä, tai millä nimellä häntä sitten kutsutaankin, joka voi puuttua tilanteeseen tarvittaessa auttaa ongelmanratkaisussa. Olemme esittelijän kanssa yhdessä kohtaa eri mieltä, nimittäin siinä, että ODR-foorumi olisi pääasiassa taikka ainoastaan käytössä sinun Eurooppasi portaalin kautta. Tästä on puhuttu sisämarkkinaosastossakin ja molemmissa keskusteluissa olimme samaa mieltä siitä, että todennäköisesti tämä ei olisi paras tapa käyttää portaalia. Sinun Eurooppasi portaali on etupäässä tiedotusportaali ja todennäköisesti vaadittaisiin aika monta klikkausta ennen kuin pääsisi sitten tähän ODR-foorumiin. Haluaisimme jotakin Solvitin kaltaista, joka on, on yksi ja ainoa oma portaalinsa, mutta totta kai yhteyksiä on paljon ja to, toki sinun Eurooppasi portaalista voisi päästä tähänkin ODR, mutta eri tavoin. Ja erityisesti sitten kauppiaiden nettisivuilta suoraan voisi päästä ODR-foorumiin. Kun tarjotaan hyviä nettipalveluita, niin voisi klikata kauppiaan sivuilla kohtaa ja pääsisi suoraan ODR-foorumiin. No sitten määräajoista. Meistä 30 päivää on hyvä, kunnianhimoinen, mutta hyvä aikaraja, johon pitäisi pyrkiä. Mutta tässäkin voimme osoittaa joustavuutta. Tietosuojatarve on kysymys, jossa totta kai olemme samaa mieltä. Tietosuoja täytyy suojella ja olemme yhteydessä tietosuojakomissaariin luonnollisesti. Toivottavasti tämä vastaa suurempaan osaan esitetyistä kysymyksistä. Niin tässä tuli nyt hyvin monet asiat esille, eli kiitoksia. Kello on nyt jo puoli yksi, eli ihan lyhyet puheenvuorot vielä kahdelle esittelijälle Tällä kertaa Tune ensin ja sitten Greg. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wszystkie... Kiitoksia kaikista kommenteista. Me olemme keskittyneet tiettyihin aloihin, kuluttajat, yrittäjät, yrittäjät, kuluttajat. Sehän on ensimmäinen ala, johon olemme keskittyneet – jos jotkut ADR-elimet antavat tämän mahdollisuuden ratkaista yritysten ja kuluttajien välisiä ongelmia, niin sitä ei pitäisi sulkea pois ADRn soveltamisalasta. Se heikentäisi tätä jo olemassa olevaa lisäarvoa. Kansallisten ADR-elinten erityispiirteitä on kunnioitettava, ja Rochefort on hiukan epäileväinen tämän kuluttajaneuvojan suhteen. Ja tässähän on kuvattu niiden tilannetta, jotka ovat Euroopan kuluttajakeskuksissa töissä ja jotka antavat neuvoja, koska tämä kuluttajaneuvoja-sana on aika epämääräinen, kun taas nämä henkilöt antavat lähinnä neuvoja. Sitten tietosuojasta kaikki kommentit tulevat esille mietinnön lopullisessa versiossa. Mainer viittasi tähän 30 päivän aikaan. Itse olen puhunut 90 päivästä ongelmien ratkaisussa. Halusin synkronisoida sen 90 päivän kanssa, jotka liittyvät ADR-kysymyksiin Grekin mietinnössä. Halusin samat kaudet ADRn ja ODRn osalta jotta elämä olisi vähän helpompaa. Ja sitten lopuksi vielä saatavuus sinun Eurooppa-portaalin kautta. On puhuttu tästä yhdestä asiointipisteestä, tiedon saatavuudesta ja niin edelleen. Nämä ovat ne avainsanat ja ehkä tässä on jotain värikäsityksiä. Meidän pitää edelleen kehittää sinun Eurooppasi portaalia ja tietysti ODR-tietoja voi saada käytössä kaikkialta, emmekä halua tehdä sitä ODR saatavaksi vain sinun Eurooppa, sinun Eurooppasi portaalin kautta. Mutta se kuitenkin pitää ottaa huomioon. Sehän on se paikka, jossa löytyy tietoja kuluttajatiedoista, ADRstä ja niin edelleen. ODR liittyy tähän kontekstiin ja kaikki ADR ja ODR-järjestelmän elementit pitäisi olla näkyvissä samassa portaalissa. Tällä tavalla kuluttaja tietää, missä mennään ja mikä elin on se, johon hänen tulee ottaa yhteyttä. En halua luoda mitään erillisiä portaaleja, vaan haluan luoda kohdennettuja linkkejä ODRään. Varmaan tällä tavalla voimme vahvistaa kansalaiset kansalaisten silmissä tätä selkeyttä. Ja sitten lopuksi vielä tämä aika, joka meillä vielä on tähän työhön. No tietysti haluaisin vauhdittaa tätä menettelyä, mutta jos nyt palataan tähän konekäännöksiin, niin ratkaisua ei ole löytynyt. En tiedä, pitäisikö tätä noudat, nopeuttaa, jos tämä ei ole vielä valmis. Kiitos sitten vielä Greg. I think I'll be very brief, Mr. Voin puhua lyhyesti, puheenjohtaja, aika ei ole paljon. Ensimmäinen kommenttini olisi se, että me yritämme rakentaa sen päälle, mikä jo toimii, emmekä suinkaan tuhota. Kun yleisesti puhutaan, niin olisin valmis kompromisseihin lukuisissa kysymyksissä, jotka liittyvät sisäiseen sovitteluun ja siihen, että otetaan huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteet. Toinen tärkeä seikka, joka mainittiin, oli kysymys. ADRn sovittelu ja toisaalta vastakkainasettelu ulottuvuus. Eli tässä ei pidä unohtaa järjestelmän luonnetta. Silloin kun syntyy kieliongelmia, niin varmaankin pitää löytää oikea sanamuoto niin, että osapuolten kesken voidaan löytää tyydyttävä ratkaisu. Ja sitten kun ajatellaan muita periaatteita, esimerkiksi tiedotus, sehän on keskeinen kysymys, joten en usko, että siinä juurikaan lähden liikkumaan. Mutta niissä kysymyksissä esimerkiksi se, että kuluttajan pitäisi ensin ottaa kauppiaaseen yhteys, sehän on jo mainittu johdantosan kappaleessa ja myös artiklassa se varmasti mainitaan. Ja se heijastaa riittävästi sitä, mihin me pyrimme. Me emme kuitenkaan halua sitä velvoitetta, että on pakko ottaa kauppiaaseen ensin yhteys. Kaiken kaikkiaan puheenjohtaja, en usko, että meillä on mitään perustavanlaatuisia näkemyseroja, mutta jos varjoesittelijät katsovat, että tarvitsevat lisää aikaa, jotta päästään parempaan kompromissiin, ja jos tämä todella johtaa parempaan ehdotukseen, niin harkitsemme tätäkin mahdollisuutta. Kiitos. Good. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille. On hyvä, että meillä oli aikaa käydä tätä keskustelua. Kiitoksia tulkeille tästä ylimääräisestä ajasta. Ja lopuksi vielä sanoisin, että tämänhetkinen ehdotus on, että jatkamme keskustelua 9. seinäkuuta kompromistarkistuksista. Tietysti esittelijä ja varjoesittelijät tapaavat vielä. Ja henkilökohtaisesti katson, että meidän pitäisi pitää kiinni tästä aikataulusta, jos mahdollista, mutta Teidän täytyy sitten katsoa, millä tavalla nämä kompromissit etenevät, mutta meillä on nyt tätä ylimääräistä aikaa, jotta voitte keskustella tätä ennen keskustel- äänestystä 10. heinäkuuta. Mutta jos teette muutoksia, niin siitä täytyy tietysti saada tieto mahdollisimman nopeasti ja tämä on sitten kahden esittelijän tehtävä. Eli kiitoksia Mainerille ja Rusolle. Jatkamme kello kolme Rosforin mietinnöllä, joka liittyy kuluttajohjelmiin. Eli silloin Mainer on jälleen täällä tai joku muu hänen tiimistään, mutta joka tapauksessa odottelemme teitä sitten kello 15. Kiitos.